Good afternoon, colleagues. Um, thank you for being here on time. Sorry to start a little bit late. No niin, hyvät kollegat, pyydän anteeksi, että aloitamme hiukan myöhässä. torstai-iltapäivää tässä eletään ja tärkeä asia on esityslistalla ja on hienoa, että pääsitte tänne paikalle. Nyt lähdemme keskustelemaan yhdessä komission jäsenen Julian Kingin kanssa. hän vastaa turvallisuusunionista ja olen iloinen, että hän on täällä vieraanamme. Tätä asian käsittely on lykätty. Hienoa, että tapaaminen onnistui tänään. Kiitokset koko tiimillenne kärsivällisyydestä ja kiitokset kaikille niille, jotka ovat olleet valmistelutöissä mukana – valmistelukokousta valmisteltaessa ja tästä kokousta valmisteltaessa kiitokset varsinkin Barbaralle. Komission jäsen King vastaa siis turvallisuusunionista ja nythän on todellakin tarpeen pika vauhtia parantaa turvallisuustilannetta Euroopassa ja tästäpä syystä me olemmekin päättäneet, että Libe-valiokunta, Euroopan komissio, puheenjohtajavaltio sekä keskeiset jäsenvaltiot tiivistäisivät yhteistyötään rakenteellisemmalla tavalla ja vuoropuhelun muodossa. Ja tarkoituksena on pari kertaa vuodessa järjestää, vähintäänkin pari kertaa vuodessa järjestää tällainen keskustelu. Tarkoituksena on yksityiskohtaisemmin ja laaja-alaisemmin keskustella juuri turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Ensimmäinen turvallisuusvuoropuhelu liittyy juuri turvallisuusalan tietojenvaihtojärjestelmän täytäntöönpanoon ja käyttöön. Tämä on meille erittäin tärkeä aihe ja Me tiedämme, miten tärkeitä tällaiset seikkaperäiset keskustelut ovat. Kiitokset myöskin komissiolle näistä saamistamme asiakirjoista, joita pyysimme tätä kokoustamme vartin. Ja tietenkin vielä kerran kiitokset kaikille, jotka olivat mukana 6. maaliskuuta järjestetyssä valmistelukokouksessa, johon osallistuivat myöskin kansalliset lainvalvontaviranomaisedustajat. Kokouksen alkuun kollega King voisi kertoa jotain Lontoon eilisestä iskusta ja myöskin Brysselin eilistä muistotilaisuudessa. Komission jäsen King, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia kutsusta. Hyvää iltapäivää. Jos sopii, niin aloittaisin muutamalla sanalla eilisestä, ennen kuin siirrytään käsittelemään esityslistan aihetta. varmaankin puhun meidän kaikkien nimissä, kun totean, että eiliset äh, jalankulkijoihin, silta ylittäviin jalankulkijoihin kohdistuneet hyökkäykset ja sitten Westminsterin äh, poliisiin kohdistuneet iskut ovat järkyttäneet meitä ja ajatuksemme ovat kaikkien uhrien luona. En usko, että oli puhdas onnettomuus se, että tuo hyökkäys tapahtui Brysselin iskujen ensimmäisenä vuosipäivänä, kun täällä Belgian pääkaupungissa juhlallisesti muistimme 32 ihmisen murhaa ja monien haavoittumista, usein jopa elinajaksi. Lontoon hyökkäjän metodologia vastaa sellaista käytösmallia, joka, jota saatiin todistaa Nitsassa viime vuonna Ranskan kansallispäivänä ja sen jälkeen myös Berliinissä juuri ennen joulua, jolloin on käytetty ajoneuvoa. Ajoneuvo on muuttunut aseeksi kaikkein pehmeimpiä kohteita vastaan. Ihmisiä, jotka eivät muodosta minkäännäköistä uhkaa kenellekään. Se, mitä saimme tietää ennen tätä viimeisimpää iskua, olisi siis se, että terrori-iskujen vaara on äärimmäisen suuri kautta Euroopan. Ja hyökkäys, joka päättyi Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttiin, on hyökkäys meidän demokratiamme kohtaan. Ja varmasti kaikki ovat tästä asiasta samaa mieltä kautta Euroopan unionin. Ne, jotka näitä iskuja suorittavat, haluavat kohdistaa iskunsa meidän arvoihimme, meidän elämäntapaamme, mutta mehän emme anna heidän voittaa. Ja siitä syystä uskon, että Ranska oli oikeassa jatkaessaan viime kesänä euro 2016 mestaruuskilpailuja ja myös joulukuussa viranomaiset Saksassa päättivät pitää joulumarkkinansa auki, vaikka siellä olikin lisätty turvallisuustoimenpiteitä. Koskaan ei saada aikaiseksi 100 prosenttista turvallisuutta, koskaan ei synny 0 prosentin riskitasoa, mutta me voimme ja pyrimme vaikeuttamaan tulevia iskuja mahdollisimman paljon ja näin ollen pyrimme tekemään niistä mahdollisimman epätodennäköisiä. Minusta me edistymme tällä alalla yhteisten ponnistusten turvin jolloin pyrimme vähentämään sitä liikkumavaraa, joka terroristeilla ja muilla, jotka haluavat meitä vahingoittaa, toimivat. Ja pyrimme näin lisäämään vastustuskykyämme. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Ja se, mitä tänään käsittelemme, on yksi näkökulma tähän jatkuvan työhön. Kiitoksia siitä, että minulla on mahdollisuus käyttää tästä pieni puheenvuoro. Näin siirtyisin sitten käsittelemään päivän aihetta, Ehdotitte, että käyttäisimme tätä kokousta keskustellaksemme jakovälineistä, jotka ovat tärkeä osa yhteisen turvallisuutemme arkkitehtuurin vahvistamista. Ja minusta on hienoa, että meillä on siihen tilaisuus. Teidän pyynnöstä me esitimme teille jonkun verran taustatietoa. Ja käsittääkseni teillä on ollut erittäin hedelmällinen näkemystenvaihto vaihto myös asiantuntijoiden kanssa tästä aiheesta äskettäin. Uhat muodostuvat yhä monimutkaisemmiksi ja yhteistyö, kuten myöskin tietojenjako, on yhä tärkeämpää, jotta voidaan vahvistaa kansalaisten turvallisuuden tunnetta. Vain yhdessä kykenemme pureutumaan näihin useisiin uhkiin terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja tietoverkkoon hyökkäysten puolelta. Kuten totesimme aiemmin, ensiaskel on se, että hyödynnetään täysin olemassa olevaa lainsäädäntöä ja aloitteita, jotta voidaan edistää tietojen vaihtoa kaikkien eri toimijoiden välillä turvallisuuspuolella. Ja tästä syystä komissio jatkuvasti pyytää jäsenvaltioita hyödyntämään täysin sitä mahdollisuutta, jota EU-tasoiset tietojärjestelmät tarjoavat. Ja jatkuvasti tuemme jäsenvaltioita tästä sekä rahoituksen, ö, asiantuntemuksen että hyvin käytänteiden avulla. Komissio on voimakkaasti pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen viime vuosien aikana. Vuonna 2016 huhtikuussa esittelemme strategian tietojärjestelmistä ja rajoista, jossa analysoitiin olemassa olevia EU-tietojärjestelmiä samalla pyrkiä löytämään niistä puutteita ja määrittää sellaisia toimia, joiden avulla näihin puutteisiin voitaisiin puuttua. Paremmat tietojärjestelmät ovat yksi pilareista kohti vahvempia ja älykkäämpiä ja yhteensopivampia tietojärjestelmiä. Meillä on ollut jo mahdollisuus keskustella tietojenvaihtotilanteesta helmikuun täysistunnossa, mutta ne, jotka eivät olleet paikalla, heille voin kertoa siitä hiukan. Tämänhetkinen tilanne olemassa olevissa järjestelmissä on ensinnäkin se, että meillä on Schengenin tietojärjestelmä. Kuten kaikki tiedämme, se on kaikkein laajimmin käytössä oleva tietojakojärjestelmä lainvalvontapuolella Euroopassa käsittääkseni todellinen operatiivinen menestystarina ja jäsenvaltiot käyttävät sitä vuositoista perään yhä enemmän. Vuonna 2016 tonvaltaiset kansalliset viranomaiset tarkistivat äh, henkilöitä ja, ja hyödykkeitä no, yli neljässä miljardissa tapauksessa lisäystä 40 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Osumien määrä lisää päättyi 150 000 vuonna 2015 yli 200 000 vuonna 2016. Kuitenkin mielestäni meillä on vielä mahdollisuuksia teknisiin ja operatiivisiin parannuksiin, jota asiasta on tehdä vieläkin tehokkaampi. Ja siitä syystä komissio on ehdottanut lainsäädäntöehdotuksia. Käsittelen niitä pian. EU-lisävirastomme työstä, tämänhetkistä oikeuspuitteistoa tehdäkseen parannuksia SIS-järjestelmään. Varsinkin automatisoitu sormenjäljen tunnistusjärjestelmä AFIS mahdollistaa sen, että rajavaltion viranomaiset voivat hyödyntää sormenjälkimateriaalia. Sen avulla voidaan tunnistaa ihmisiä luotettavammalla tavalla ja tunnistaa ne, jotka matkustavat väärän identiteetin turvin. Tavoite on ottaa se käyttöön kuudessa jäsenvaltiossa vuoden loppuun mennessä. Komissio on myös tuen, tukenut aloitteita, joiden avulla lisätään tietoisuutta jäsenvaltioissa. Ja siitä mielestäni on ollut hyötyä, kun on haluttu lisätä tarkistusten määrää ja lisätä järjestelmän kansallisten käyttäjien määrää. Pidemmällä aikavälillä voidaan todeta, että 800 prosenttia ovat nousseet nämä kansallisten mm, turvallisuuspalveluiden nostamat hälytykset viimeisen kahden vuoden aikana siis. Toiseksi Prymin päätökset tavoitteena lisätä rajoilytyä yhteistyötä vuodesta 2008 eteenpäin, tarjoten tietoa DNAsta, sormenjäljistä ja ajoneuvojen rekisteröinnistä määräaika on ollut elokuu 2011 jäsenvaltioilla. Viisi jäsenvaltiota ei vieläkään noudata Prymin päätöksiä. Komissio käynnisti rikkomusmenettelyt viime syyskuussa. Olemme saaneet vastaukset kaikista viidestä jäsenvaltiosta ja olemme arvioimassa niitä ennen kuin teemme sitten päätökset seuraavista askelista. Tämän kanssa rinnan komissio tukee jäsenvaltiota, jotta ne voivat hyödyntää Prymiä mahdollisimman mm, hyvällä tavalla rahoituksen avulla ja parhaiden käytäntöjen avulla. Kolmanneksi niin sanottu Ruotsin aloite tarjoaa yhteisen juridisen puitteiston tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Hyvää edistystä on saatu aikaiseksi sen täytäntöönpanossa, mutta edelleen on eroja sen suhteen, millä tavalla jäsenvaltiot tätä järjestelmää hyödyntävät. Olemme tekemässä yhteensopimusarviota, jotta saisimme kokonaiskuvan tilanteesta ja päätämme siitä, mitä lisäaskelia kannattaa ottaa, jotta voidaan varmistaa kaiken jäsenvaltioiden täysimittainen soveltaminen. Neuvostopäätös, joka koskee terroritekojen tietojen vaihtoa, on tärkeä. Siinä Europolin Eurojustille ja muille välitetään tietoa, jollei se sitten vaaranna käynnissä olevaa tutkimusta. Näitä menettelyitä on juuri vahvennettu hyväksymällä terrorismin torjuntadirektiivi. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää jälleen kerran Euroopan parlamenttia ja varsinkin tätä valiokuntaa siitä työstä, joka on tehty asian parissa. Käsittääkseni se on voimakkaasti mukana vahvistamassa turvallisuuttamme. Viidenneksi, viisumitietojärjestelmä. Siitäkin on hyötyä, kun pyritään turvaamaan jäsenvaltioiden sisäinen turvallisuus syyskuusta 2013 laivalauta on ollut pääsy näihin tietokanto- tähän tietokantaan yksittäisen laivanvalvontaan päätöksen nojalla. Ja tarkoituksessa myönnetty pääsy on edelleen pirstaloitunut jäsenvaltioiden välillä. Kun sitten tarkastellaan virastojamme, olemme saaneet aikaiseksi huomattavaa edistystä tietojen välityksessä Europolin ja Eurojustin kanssa. Esimerkiksi vierastaistelijoiden määrä, mm, joka ilmoitetaan Europolille ja otetaan mukaan tähän tietojärjestelmään, on miltei kaksinkertaistunut syyskuusta 2015. 7884 henkilöä tähän mennessä sisältää sekä EU-kansalaiset että kolmansien valtioiden kansalaiset. Tämä on seurausta siitä, että Europol-järjestelmiin luotetaan yhä enemmän. Ymmärretään niiden arvo ja niiden tietoturvan vankkuus. Sitten EU-PNR-direktiivi, josta kaikki sopivat, mutta jota ei ole, kuten aiemmin mainitsimme, täysin täytäntöönpantu. Kuten tiedätte, jäsenvaltioilla on vuonna 2018 toukokuuhun asti aikaa direktiivin täytäntöönpanoon. Jotta voisimme tukea tätä työtä, komissio on esittänyt täytäntöönpanosuunnitelman viime marraskuussa tarjoten ohjeita ja parhaita käytänteitä. Ja se on pitänyt tähän erikoistuneita kokouksia työpajoja ja tarjoaa rahoitusta, kuten myöskin nimenomaisen alustan asiantuntijoille jo opituista asioista. Lisäksi meillä on täytäntöpanopäännös, joka koskee dataformaatteja ja siirtoprotokollaa silloin, kun PNR-tietoa siirretään jäsenvaltioiden viranomaisille. Nyt käsittelisin lainsäädäntöaloitteita, joita komissio on esittänyt ottaakseni esille ne puutteet, jotka löytyvät tästä huhtikuun 2016 strategiassamme. Komissio esitti kolme ehdotusta syyskuussa, jotta voitaisiin parantaa ja laajentaa Schengenin tietojärjestelmää hyödyntämistä. Nämä ehdotukset ovat mukana edesauttamassa tehokasta tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä, jotta voitaisiin torjua rajojen ylittävää rikollisuutta ja terrorismia ja parantaa rajojen valvontaa. Varsinkin ensimmäistä kertaa olemme ehdottaneet pakollisuutta jäsenvaltioille hälytysten antamisessa SIS-järjestelmästä silloin, kun kysymys on henkilöistä, jotka liittyvät terroriskuihin. Olemme myös ehdottaneet sitä, että maahantulokieltoja otetaan käyttöön kolmansien maiden asukkaille, jotta voidaan vahvistaa tämänkaltaisten kieltojen voimakkuutta. Ehdotetut asetukset vahvistavat myös tietosuojaa ottaen käyttöön lisää turvamenettelyitä uudistettujen EUn tietosuojasäännösten puitteissa. Asia tarkastellaan nyt ja neuvosto käsittelee sitä keskusteluissaan. Teemme läheistä yhteistyötä myös esittelijöiden kanssa, jotta tätä työtä voidaan edistää yhdessä. Muut esillä olevat ehdotukset sisältävät äh, Eurodac eli turvapaikka mm, tietokannan uudistuksen, palautukset ja eurooppalaisten rikosrekisteritietojärjestelmän kattamisen ja laajentamisen koskemaan kolmansien maiden kansalaisia. Tästä tehtiin eh, ehdotus viime kesäkuussa. Muutama, ehdotus, eh, muutama sana EUn tulee maasta poistumisjärjestelmästä, joka koskee kolmansien maiden kansalaisia. Käsittääkseni se parantaa meidän turvallisuuttamme, sillä jäsenvaltioiden viranomaiset saavat näin tietonsa siitä, mitkä matkustajat tulevat Schengenin alueelle ja ketkä sieltä poistuvat. Siinä voidaan myös torjua terrorismia ja vakavaa rikollisuutta tukien rikoksen tekijöiden tietoja. Minä olen ilahtunut Dimeran esittelijän tekemästä edistyksestä ja odotan innokkaasti sitä, että tämä työ pääsee menestykselliseen päätöksensä. Lopuksi käsittelisin ehdotusta eurooppalaisesta matkaa ETIAS-järjestelmästä. Ja kolmasien maiden kansalaiset, joilla ei ole viisumivelvollisuutta silloin, kun tulevat Schengenin alueella, siinä mahdollistaa se, että järjestelmä parantaa eurooppalaista turvallisuutta. Ja kuten toimielimet ovat sopineet yhteisessä julkilausumassaan, ehdotus on etusijalla lainsäädäntötyössämme ja siitä syystä se tulisi hyväksyä ennen vuoden loppua. Kovin ilahtuneena tukisin tätä e- esittelijä Gallia siitä, että asia viedään eteenpäin. On ehdotettu myös, että Etiaksen parissa tehtävä työ riippuu siitä edistyksestä, joka saadaan aikaiseksi neuvotteluista, yhteensovittamisesta, mutta halusin nyt iltapäivällä todeta, että en ole kyllä ihan varma, onko asia näin. Komissio esitteli etiasehdotuksensa viime vuoden marraskuussa otaksen esille merkittävän informaatiopuutteen viisumivapaista matkustajista ja tavoitteena on se, että voidaan näin vahvistaa ulkorajamme. ETIAS itsenäisenä välineenä edesauttaa tämän puutteen korvaamista koska meidän täytyy toimia nopeasti etiaksen puitteissa. Komissio on hyödyntänyt poikkeusta olla esittämättä vaikutusanalyysiä. Tiedän, että jotkut ovat sen kyseenalaistaneet, mutta me pohjasimme ehdotuksemme kattavan toteutettavuustutkimuksen, joka julkaistiin yhdessä ehdotuksen kanssa. Ja nimenomaan tämän kiireen vuoksi, kun haluamme tukea nämä porsanreijat, kaikki toimielimet sopivat siitä, että etiaksesta tehdään prioriteettilainsäädäntötyössä. Eli se työ, mitä tehdään yhteensovittamisessa, sen ei tarvitse eikä sen pitäisi jarruttaa tärkeää työtä, joka koskee käynnissä olevia ehdotuksia. Mukaan lukien ETIES, e, EUn maahan tulee maastapoistumisjärjestelmää ja ehdotukset SIS-järjestelmän vahvistamiseksi. Se ei vaikuta eikä hidastuta näiden tietojärjestelmän parissa tehtävää työtä. Niitä me tarvitsemme joka tapauksessa ja riippumatta siitä, mitä myöhemmin yhdessä päätetään, me tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme hoitaa tätä yhteensopivuutta. Tästä pääsenkin viimeisen kohtaan. Työmme tässä suhteessa haluamme yhdistää paremmin tiedot kautta tietojärjestelmiemme. Viimeksi kävin täällä mar- äh, tammikuun lopussa ja keskustelin teidän kanssanne korkeantason työryhmän välitiedoista, jotka koskivat tätä yhteensopivuutta. Ryhmä tarkasteli erilaisia vaihtoehtoja sen suhteen, se jatkaa työtään ja esittelemme loppukertomuksen sitten toukokuun lopussa, jossa ovat lopputulokset ja suositukset. Sen seurauksena ja Huhtikuun 2016 strategian seurauksena komissio aikoo esittää konkreettisia ehdotuksia teille, siis parlamentille ja neuvostolle toukokuun puolivälissä pohjana keskustelullemme siitä, millä tavalla tulee edetä. Kiitoksia kovasti, että halusitte kuunnella ja odotan innolla keskusteluamme tänä iltapäivänä. Oikein paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Olen todellakin iloinen siitä, että vaikka nyt onkin torstai-iltapäivä, niin silti tämä kiinnostaa monia kollegoja. Kiitokset teille. Tämä oli melko vaikuttava luettelo asioista, jotka aiheuttavat päänvaivaa ja ovat mielenkiintoisia. Pitkää se luettelo tietenkin on, mutta aikaakin on tarjolla, joten ensin koordinaattoreiden puheenvuoroihin Kollega Metsola ensimmäisenä. Kiitos Claude, kiitos komission jäsenelle siitä, että hän on <clears throat> täällä tänään ja antaa meille näin kattavasti ajatuksia ja tietoja siitä, mitkä on, mitä ovat toimit, johon komissio on ryhtyä tällä alueella. Eiliset hyökkäykset tapahtuivat vuosi sen jälkeen, kun oli Brysselin iskut ja me emme koskaan voi olla liian tietoisia siitä, minkälainen uhka terrorismi on meidän kaupungeissa, meidän maissamme. On todella tärkeää myös meidän ryhmällemme, että muistutamme komissiota siitä, että se jatkaa ponnistelujaan tällä alueella, että se pitää turvallisuutta keskeisenä asiana EUn toiminnassa. Pyytäisin teitä menemään hiukan yksityiskohtiin enemmän, mitä tuli tähän pilottihankkeeseen. Sormenjälkien osalta mainitsitte kuusi jäsenvaltiota. Voisitko antaa hiukan lisätietoa siitä, onko teillä näkemys siitä, että pilottihanketta laajennettaisiin näiden kuuden maan ulkopuolelle, jos kertoo, mitkä on kuusi maata vai mikä tahansa tieto, jonka annatte, saa meidät paremmin ymmärtämään sen, minkälaista edistystä on saavutettu tällä alueella. Mitä tulee adoption we still have. Brynin on, on se, että on niin monia jäsenvaltioita, jotka edelleenkään eivät ole panneet prymiä vielä täysin toimeen. Instruments that we thought would be early on. Ja <clears throat> tämä on niitä asioita, joissa voisi apua siitä, että tulisi viranomaista vielä tiedonvaihtoa. Tämä voisi olla hyvä esimerkki siitä, miten jäsenvaltioiden kesken harjoitetaan toimintaa etiasista. Sanoisin, että olin iloinen siitä, että puhuitte tästä vaikutusarviosta. Eilen meillä oli pitkä keskustelu etiasista komission kanssa siitä, onko tarvetta vaikutusarvioon, riittääkö tämä kattava toteutettavuusselvitys. Me kansanpuoliryhmänä katsomme, että tämä asia on ensisijainen ja haluaisimme, että täytet, tätä nopeasti täytyy se aukko, joka etiasilla voidaan täyttää, mutta mikä tahansa tapa, jolla voisitte hälventää minun ja kollegoini huolenaita siitä, onko nykyinen ehdotus sellaisenaan se, että se kestää ja tämä vaikutusarvio voisi todellakin olla avuksi. Ja sitten odotan mielenkiinnolla johtopäätöksiä työryhmästä toukokuun alussa, kenties seuraavassa keskustelussa – voimme tarttua erityisesti näihin suosituksiin, joita sieltä tulee ja miten ne voidaan vetää tähän mukaan. Okay, thank you. And... Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Sipel. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenille Kingille vierailusta. Totta puhuen olen kyllä aika lailla ymmälläni ja kun vain kuulee kauniita sanoja, että tietokuilu täytyy kuroa umpeen ja nopeasti – ja siksi meillä ei ole aikaa vaikutusarviointia varten. Jos nyt mietitään Brysselin iskuja, niin muistan kyllä, että ongelma tekijöihin liittyen oli se, että sisjärjestelmää ei vain käytetty tehokkaasti. Sanoitte, että Prymin päätös olisi pitänyt panna täytäntöön jo vuonna 2011. Silti jotkut jäsenvaltiot eivät näin ole tehneet ja rikkomusmenettely alkoi 2016. Mehän keskustelimme myöskin raja- ja rannikkovartiostosta ja nyt kävikin ilmi, että jäsenvaltiot vaan eivät toimi velvoitteidensa mukaisesti. Joten miksi meillä nyt näin kiirettä pitää, jos saattaa käydä niin, että järjestelmää ei kuitenkaan käytetä? Tämä pätee yhtä lailla myöskin Eurodac-järjestelmään. Nyt tarkoituksena on kerätä vielä enemmän tietoa, mutta totta puhuen mikään ei osoita, että tällainen sormenjälkien ottamisjärjestelmä johtaisi hyvin tuloksiin. Ja vaikka jäsenvaltiot keräisivätkin turvapaikanhakijoilta sormenjälkiä, niin niitä ei aina syötetä Eurodac-järjestelmään. Joten nämä ovat ihan itse aiheutettuja ongelmia kansallisella tasolla, mutta silti me vain vaatimme lisää dataa Olisikin hienoa nähdä, että noinkohan viiden vuoden päästä, kun ETIAS on saatu hyväksyttyä, niin pannaanko se täysimääräisesti täytäntöön vai valitellaanko silloinkin, että tietoa ei ole tarjolla eikä olevassa olevia tietoja vaihdeta jäsenvaltioiden välillä? Ja ihan tällainen periaatteellinen kysymys. Tiedon tarve en ole ihan vakuuttunut siitä, että olisimme päässeet tähän tilanteeseen. Ensin sanotaan, että me tarvitsemme enemmän dataa, mutta sitten havaitsemmekin, että meillä on liikaa dataa tarjolla, emmekä oikein tiedä, miten niitä tulisi käsitellä. Neljän eri jäsenvaltion asiantuntijoiden kanssa keskustelimme PNR-aiheesta. Jotkut sanovat meille suurin sanakääntein, että he vielä yrittävät selvitellä sitä, että miten tätä määrää voitaisiin käsitellä ja miten sieltä voidaan suodattaa se tieto, josta olisi todellakin hyötyä taistelussa terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Mutta nyt me olemme vain luomassa uusia tietokantoja. Eli jos lisädataa halutaan kerätä, niin miten te arvon komission jäsen voitte taata, että yhtäältä yksityisyys ja tietojen suoja ja menettelytapatakeet toteutuvat, syyttömättömyys olettama, kuin mahdollisuudet taataan? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, varsinkin kun tarkoituksena on säilyttää henkilötiedot, yhdessä tietokannassa. Ja eilenkin me keskustelimme laajalti siitä, että onkohan järkevää kerätä rikosrekisteritietoja, terveystietoja, vaikka me hyödynnämme Europolia ja Interpolia, mutta se onkin eri asia. Sitten viimeiseen kysymykseeni. Kun puhumme yhteen toimivuudesta tai tietojen säilyttämisestä, niin Onko oletettavissa, että tähän liittyvää lainsäädäntötekstiä ollaan tarjoilemassa? Ja voitteko ehdotuksen liittyen luvata meille, että siihen liittyen konsultaatio toimii, tai että vihdoinkin saisimme jonkinlaisen arviointianalyysin pöydälle. Kiitoksia. Um, uh, Mrs. Stevens. Kiitoksia kollega Stevens kävi täällä, mutta todennäköisesti hän vielä palaa lähdettyään täältä. No niin, kollega Nathalie. Kiitoksia, Claude. Kiitoksia, hyvä komissaari. Kuten kollegat totesivat, tämä ensimmäinen keskustelu sisäisestä turvallisuudesta ja tämän päivän näkemysten vaihdot ovat äärimmäisen tärkeitä eilisen tapahtumien jälkeen, kun yhtäältä mm, vietettiin mm, Brysselin terroriskojen vuosipäivää ja Lontoossa tapahtui terrorisku. Eli teidän salkkunne on kyllä, hyvä komissaari, erittäin tärkeä. Ja Euroopan kansalaiset odottavat vastauksia turvallisuuskysymyksissä. Ennen kaikkea laadullista, laadukasta työtä ja toivon, että, että tätä saadaan aikaiseksi seuraavan kahden vuoden kuluessa, niin kauan kun olette virassanne. Meidän täytyy siis saada aikaiseksi tuloksia useissa asioissa, eli tuottaa todellisia tuloksia. Ensimmäinen kysymykseni koskee tietojenvaihtoa otitte tässä alustuksessanne esille tämän. Jokainenhan tietää, että tietojen vaihto on ala, jossa meillä on vielä valtavasti parannettavaa, koska se on asia, jossa on paljon puutteita, on vaikea yhdistää eri tietokantoja, on laadullisia ongelmia, on vaikea jakaa tietoja ja pääsy on vaikeutettu. Lisäksi Tämä ala, jossa meidän täytyy saada aikaiseksi ratkaisuja. Meillä on tiettyjä ongelmia, joita on jo tunnistettu. Tämä eri järjestelmien yhdistettävyysongelma, tietojen haku ja niin poispäin. Hyvä komissaari, mitä voidaan tehdä, jotta voitaisiin edetä hieman nopeammin? Toinen kysymys koskee näiden toimenpiteiden arviointia, lainsäädäntötoimenpiteitä teidän kuulemistilaisuudessanne hyväksytte tällaisen yleisen lähestymistavan ja tämä keskustelu käydään myös nyt uudelleen huhtikuussa. Ryhmäni pyytäisikin teitä tämän arvioinnin jälkeen antamaan konkreettista sisältöä, konkreettisia toimenpiteitä, joita on tarkoitus täytäntöönpanna, jotta saataisiin aikaiseksi tuloksia ja voitaisiin edetä. Ja kolmanneksi sitten verkkorikollisuus. Minua kiinnosti tämä termi, jota käytetty, kybervastustuskyky, tietoverkkovastustuskyky. Ja silloin emme tarkalleen tiedä, mitä sillä tar- tarkoitettiin. Öm, ja vielä kerran esitän teille kysymyksen siitä, mitä konkreettista eurooppalaisella tasolla on tämän verkkovastustuskyvyn saralla saatu aikaiseksi tarkemmin ottaen? Millä tavalla aiotte suunnata näitä toimia? Ja viimeinen kysymys, aivan ajankohtainen. 48 tuntia sitten Yhdysvallat otti käyttöön uusia rajoitteita, jotka koskevat tietokoneiden ja tabletteiden ähm, lentokoneen matkustamon ottamista. Ja silloin kun tästä ilmoitettiin, ajateltiin, että tämä nyt oli jonkunnäköinen syrjivä toimenpide, ystävämme, siis lainausmerkeissä ystävämme Trumpin puolelta. Mutta yhdistynyt kuningaskuntakin otti käyttöön samankaltaisia rajoitteita. Onko tämä asia, jota nyt myös työstetään teidän yksikössänne? Ja mikä on komission kanta tähän tilanteeseen? Kiitoksia. Thank you, Natalie. Um... Kiitokset. Natalie ja seuraavana Judith. Okay. Ähm. Kiitos, <clears throat> puheenjohtaja. Jos sallitte, minä vertailisin komission johtausta nyt siihen, johdata siihen, miten ovat yhteensopivia tietosuojajärjestelmät ja sitten tätä edistysohjelmaa, joka liittyy turvallisuusunioniin. Tässä raportissa, joka kertoo siitä, miten tässä on edistytty, se on hyvin mielenkiintoista luettavaa. Siinä te korostatte radikalisoitumisen vähentämistä, miten toimitaan jihad-taistelujen palautumista, miten suhtaudutaan pehmeisiin kohteisiin. Ja meidän täytyy katsoa myöskin tulevaisuusuhkia unnin sisäpuolelta. Minä sanoisin, että meidän täytyy todellakin ponnistella siihen, että ennustamme, ennakoimme, ehkäisemme tällaisia turvallisuusuhkia, jotka tulevat sisältä päin. Mutta ehdotukset, joita on esillä ja tieto, tiedossa, joita käytetään, jota yhdistetään toisiinsa, ne hyvin pitkälti keskittyvät turvallisuusuhkiin ulkopuolelta. Ja minusta se on ongelmallista. Minä otan esimerkiksi Eurodakin, josta neuvotellaan. Se on järjestelmä, joka mahdollistaa Dublinin toiminnan, joka pystyy tarkastelemaan turvapaikanhakijoita, ja joka, jota luodaan nytkin palauttamista varten ja myöskin mahdollisia rikostutkintoja varten. Minusta tämä on huolestuttavaa. Ja minä mietinkin, oletteko miettinyt sitä, mitä mahdollisuuksia on väärentää tilastoja, kun olemme käyttää Eurodakia niin, että lapset kuudesta vuodesta eteenpäin laitetaan järjestelmään ja sitä käyttämään yhä enemmän – rikostutkinnoissa. Onko niin, että me pari vuoden päästä emme enää näe, että näemmekin enemmän lapsia, joilla on maahanmuuttajatausta rikostilastoista siksi, että meillä vain on heidän sormenjälkensä, eikä meillä ole sormenjälkiä niiltä, jotka ovat syntyneet täällä ja joilla, joilla osalta on oikeat paperit käsitelty aikaan ajankohtana. Minusta on riski siinä, että nyt sen sijaan, että yhteiskunnat pidettäisiin, luotaisiin kokoavimmiksi, sen sijaan nyt käytetään uhkaa tällaisen epävarmuuden luomiseen maahanmuuttajien osalta, jotka pitäisi kotouttaa yhteiskuntaan. Kysymys, jonka haluan ottaa esille, tämä on viimeinen kysymys. Kysymys, joka otin esille tätä kokousta valmisteltaessa asiantuntijoiden kanssa – kysymys on niin saanut vastausta, joka minusta on ratkaisevan tärkeää sen ymmärtämiseksi, mihin tätä kaikkea tarvitaan. On se, miten tämä käytännössä toimii. On poliisi, joka pysäyttää jonkun. Hänellä on valtaväärä tietokantoja, joista hän voi valita. Hän voi syöttää nimen ja saa sitten osuvan tai ei. Kukaan ei vastannut siihen, mitä miten tämä käytännössä toimii, mitä se merkitsee, jos tulee tällainen osuma tai jos ei tule osumaa tyypillistä oli valmistelukokouksessa poliisien kanssa parisen viikkoa sitten se, että he vain puhuivat siitä, miten tärkeää on saada lisää tällaista yhteenkytkenemistä. Ja kukaan ei pystynyt antamaan meille esimerkkejä siitä, missä he voisivat todellakin yli selviytyä uhasta siksi, että heillä olisi oikeat tiedot oikealla hetkellä. Ja tällaiset tosis, todisteet, esimerkit olisivat todella hyviä, että voisin ymmärtää sen, voinko minä sallia tämän tyyppisen yhteensopivuuden. Kiitos ja seuraavana edustaja Hulmaja. Sydämiset kollegat, kiitoksia. Ensinnäkin kiinnostaisikin kuulla, että mitkä viisi maata eivät ole panneet Prymin sopimusta täytäntöön sillä toden totta, jos katsotaan, että elokuussa 2011 tämä on astunut voimaan, niin pitkä aika on kulunut eikä mitään ole tehty ja paljon terroristi-iskuja on joutu näkemään, joten olisikin paikallaan, että mason nopeasti asiat pannaan täytäntöön. Ja hienoa, että vihdoinkin ryhdytään rikkomusmenettelyyn. On nimittäin valitettavaa, ettei vuosina 2012 tai 2013 lähdetty tälle tielle tai ainakaan lähdetty tivaamaan näitä jäsenvaltioita syitä tähän viipeeseen. Toisaalta taas Voisitteko kertoa meille aikataulutuksesta koskien yhteentoimivuutta käsittelevien korkean tason asiantuntijatyöryhmän kokouksia? Eli olisi hyvä saada esimerkkejä. Ainakin eilen Europol-konferenssin aikana esitettiin roppakaupalla esimerkkejä siitä, että minkälaisia ongelmia on syntynyt, kun yhteentoimivuutta ei ole olemassa varsinkin tutkimusten aikana, minkälaisia ongelmia syntyy. Ja niin kuin kollega Sargentini tässä juuri totesikin, eli tämä aiheuttaa puutteita, kun tietoja on yhtäältä tarjolla, mutta toisaalla taas ei, ja niitä ei verrata toisiinsa tai niitä ei tarjota kaikille käyttöön ja tämä johtaa puutteisiin ja se taas tarkoittaa sitä, että tiedot eivät ole välttämättä silloin tarjolla, kun niitä kaivattaisiin. Ja sitten kolmas kysymys tietoanalyysiin liittyen. Eilisessä konferenssissakin todettiin, että keskeisellä siellä on juuri se, että olemassa olevat tiedot analysoidaan. Olisikohan mahdollista, että nämä analyysiyksiköt, jotka ovat tällä hetkellä vielä aika lailla pienet, niin ne laajenisivat, jotta jäsenvaltioille voitaisiin tarjota juuri sitä tietoa, jota he kaipaavat, ja että he saisivat nämä Europolilta mahdollisimman nopeasti, ja että nämä tiedot olisivat kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä, jotta niitä todellakin voidaan hyödyntää käytännön työelämässä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Chinichi. Grazie Presidente, grazie Commissario King per la sua presenza. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle siitä, että hän on läsnä täällä tänään. Halusin olla Roomassa muistojuhlissa, mutta kuitenkin tunsin tarpeen olla myös täällä Brysselissä. Muistaakseni Brysselin iskujen uhreja, ja nythän on koettu niin monia hirvittäviä asioita, minkä vuoksi on todellakin tarpeellista panna toimeen tiettyjä tärkeitä lainsäädännön toimia. Eilen oli jälleen iskuja, jotka olivat täysin ennustamattomia, ja voidaan nähdä, että rajat ylittävä terrorismi ja rikollisuus ja kyberrikollisuus, ja niitä on, näkyy myös terrorismi joka on todella välttämätön, jotta voidaan saada vielä paremmin verkottunutta yhteistyötä, jotta saadaan aikaan tiedonvaihtoa niin, että tämän tyyppinen rikollisuus voidaan torjua. Te puhuitte hyvin kattavasti, hyvin perusteellisesti tästä asiasta ja minä haluan kiittää teitä siitä. Jotkut kollegat ovat jo esittäneet kysymyksiä ja minä voin jatkaa näistä kysymyksistä – te puhuitte eri tiedostoista, siitä, että näihin pääsy on hiukan äh, hajanaista ja Prymin toteuttamatta ja minun osittain PNRn tilanne myös ja sitten on ensin muitakin asioita, joita voidaan vielä pantu toimeen asianmukaisesti. Ja haluaisinkin tietää, onko tiettyjä erityisiä syitä siitä, mitkä maaryhmät ovat erityisen suuri riski. Ja jos näin on, voisi kysyä, miksi jotkin maat ovat sellaisia, että niihin liittyy suurempi riski kuin toisiin. Mitä syitä saattaa olla tämän takana ja miten tätä symmetriaa voidaan nyt käsitellä? Kollegathan ovat puhuneet myöskin tästä yhteentoimivuudesta, ja olen hyvin pitkälti yhtä mieltä näistä huolenaiheista, joita tässä on esitetty, ja myöskin siitä, että olisi syytä toimia nopeammin. Mitä kollega Holmajer juuri mainitsi, se, että tarvitaan vain yksi yhteyskohta siihen, että päästään tutustumaan näihin tietoihin, tämä on hyvin mielenkiintoista. Pitää tullakin päästä konkreettisesti tavoitteeseen – ja se pitäisi näiden järjestelmien käyttäjillä olla tämä valmius myös niitä valmistella tietoja, myös niitä voidaan käyttää niitä, jos on tällaista yhtenäistä sisäänpääsyä tähän järjestelmään. Tähän puhuitte tästä, Rova Grisbeckin mainitsi sen. Eli kyberrikollisuus, se ei pelkästään nyt välttämättä kuulu tähän tilaisuuteen, mutta kyberrikollisuus on hyvin tärkeä asia. Se ei ole vaarallinen vain yksittäiselle kansalaiselle. Kysymys on suurista riskeistä, jotka voivat koskea kokonaisia hallituksia ja kokonaisia valtioita. Ehkä voisitte hiukan puhua tästäkin, miten te suhtaudutte tähän kysymykseen – nimenomaan ajattelen turvallisuutta ja mikä on teidän panoksenne kansalaisturvallisuuden hyväksi. Next is Kiitos ja seuraavana edustaja Koilio. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Arvoisa komissaari, kiitokset vierailusta. Minäkin haluan esittää surun valittelun teille ja kansalaisille. Nyt keskustelemme nykyjärjestelmistä, tietokannoista, jotka ovat jo käytettävissä. Toden totta, uskon vakaasti siihen, että meidän täytyy katsoa, mitä on jo tarjolla, kehittää niitä entisestään ja sitten pohtia, mitä tulevaisuus voisi tuoda tullossaan. Katsotaan, mitä toimivuustyöryhmä saa aikaiseksi. Siltä pohjalta ainakin keskusteluja voidaan jatkaa. Mutta saanen korostaa seuraavaa seikkaa. Mitä tulee yhteen toimivuuteen niin, ja tietojenvaihtostrategiaan, niin siihen pitää puuttua vasta siinä vaiheessa, kun nykyjärjestelmät on hyödynnetty ja niihin liittyvät päätökset on tehty. Niin kuin te olette alun alkaenkin todenneet, niin meidän täytyy käytännönläheisesti käytä asian kimppuun ja parantamalla nykyjärjestelmiään saadaan eniten hyötyä irti. Esimerkiksi SIS-järjestelmän kehittäminen on yksi esimerkki siitä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja siltä pohjalta kehittää järjestelmää. Esittelen ominaisuudessa haluan tehdä kanssanne tällä saralla yhteistyötä. Uskoakseni me olemme tehneet ripeästi hyvää työtä. Ja mitä tulee sormenjälkitietoihin, niin olen kanssanne samaa mieltä. Totta puheen biometriisistä tiedoista puhuttiin jo siis kakkosen yhteydessä, mutta me emme hyödyntäneet tätä lainsäädäntötekstiä riittävässä määrin. Kyse ei ole vain ainoastaan tiedoista, vaan tiedojen hakujärjestelmistä. Ja tässä yhteydessä sormenjälkitietojen käyttöä tulisi hyödyntää. Meillä on olemassa PNR ja PRYM ja me toivomme, että PNR saadaan nopeasti käyttöön, mutta saman tien voidaan jo ilmoittaa, että ei edes puoletkaan jäsenvaltiosta ole sitä allekirjoittanut tai pannut täytäntöön. Ja kuusi vuotta, kun täytäntöönpano on, täytäntöönpano aikamäärä on umpeutunut, niin vain muutama harva maa on toiminut vaatimusten mukaisesti ja komissio ei ole antanut kovinkaan tarkkaa tietoa järjestelmän käytöstä. Olisi parempi panostaa tietojen vaihdon parantamiseen kuin tiedon määrän lisäämiseen. Komission antamien tietojen mukaan Europoliin lähetettyjen tietojen määrä kasvaa kasvamistaan. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että syötämmekö järjestelmään mitä tahansa vai olemmeko saaneet jäsenvaltiotasolta parempaa tietoa tarjolla? Ja jos näin, niin mistä syystä tällainen muutos on tapahtunut? Kiitoksia. Kiitokset Carlos sinulle ja seuraavana Sophie Intfeld. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitoksia komission jäsenelle. Minusta oli todella tärkeää olla tässä keskustelussa tänään enää enemmän kuin koskaan. Kuten muutkin, olen surullinen eilisen tapahtumista, mutta myös vihainen, hyvin vihainen. Me kuulemme, että islamilainen valtio IS on nyt ottanut tämän omakseen tämän vastuun tästä, mutta näin se on tehnyt kaikkien tapahtumien osalta, koska on ollut paljon tapahtumia viime aikoina, joissa yksilöt, jotka ovat tulleet huumeen tai alkoholivaikutuksen asiaan, ja sitten ovat uskoneet olevansa jonkinlaisia sankareita. Ja tällä herralla eilen oli autossaan veitsi. Tämä on, ne ovat tällaisia naurettavia tyyppejä, jotka uskaltavat jotenkin erityisen ihmeellisiä ja sitten te, saavat paljon tällaisia, tällaista vahinkoaikaan. Ja me kuulemme sitten tämän saman mantran joka tapahtuman jälkeen, että me emme aio hyväksyä tämän vaikuttaminen enemmän tapaamme. Ja seuraava sitten on vaihe on se, että me sitten jatkamme oikeusvaltion ja perusoikeuden ihmisoikeuksien ähm, murentamista. Tätä olemme tehneet viimeiset 15 vuotta. Te puhuitte siitä, että suljetaan pois tällaiset tiedon, tiedon aukot. Mitä se merkitsee? Minä olen valmistunut mitä tahansa aloitetta, joka johtaa parempaan tiedon vaihtoon, niin kuin tiedätte. Minä olen automaattisen ja pakollisen tiedonvaihdon kannalla. Mutta mitä täsmälleen? Jos me katsomme eilisen iskuja, tuo mies oli syntynyt Isossa Britanniassa ja MI5, sisäinen tiedostelu tunsi hänet, häntä ei pidetty minä radikaalisoituneena ääriajatuksen edustajana. Mitä tämä auttaa meitä? Jokainen isku, joka on tapahtunut EUn maaperällä syyskuun 11. päivän jälkeen, mukaan syyskuun 11. päivän iskut, me tunsimme iskujen tekijät etukäteen, mutta joka kertaan me katsomme, että me vaadimme lisää tietojen keruuta, mutta ajatellen kaikkea tietoa, jota meillä oli eilisestäkin tekijästä, niin miten me sitten löydämme tuon yksilön, tiedämme, että jonakin päivänä hän nousee ylös, kiipeää autoonsa, ottaa veitsen mukaan ja tekee sen, mitä hän teki eilen. Tunti, puoli tuntia sitten oli ilmeisesti toinen samanlainen pimahtanut, joka meni ajamaan keskeiselle kadulle Antwerpenissä suurella nopeudella. Ehkä oli vain huono autonaja tai ehkä hän oli terroristi, mutta on paljon ihmisiä, jotka kopioivat tällaisia tekoja. Kyllä me voimme koota ja e, joka ikisen ihmisen ja laittaa hänen sirun tässä e, täällä maan päällä, mutta silti me tunnistaa sitä, mitä on tapahtumassa. Meidän, että sen sijaan, että suljimme näitä tiedon aukkoja, niin meidän pitää tehdä jotakin muuta. Kun te itse astutte virkaan, te puhuitte siitä, että pitää harjoittaa ehkäisyä, pitää ottaa huomioon sosiaaliset näkökannat. Mitä komissio tekee sillä puolen asiaa? PNR, minä kyllä muistan sanoneeni, en minä sanonut välttämättä, kyllähän minä sanon mitä tulee, mutta kun me äänestimme tässä viime vuonna ja äänsi vastaan, muistutan nyt vielä kerran siitä, tämä on aivan samanlaista kuin tämä tietojen säilyttämistä direktiivin osalta sitä ei panna viime toimeissa, että se pannaan lävitse silppuri viime kädessä. Miksi? Ei tällä ole mitään tekemistä turvallisuuden kanssa. Mitä komissio tekee? Kun me puhumme viimeksi tätä, tästä, meille luvattiin kirjallinen päivitys, myöskin budjettiulottuvuus, joka tähän liittyy. Siksi, että Euroopan unioni käyttää paljon, kun se olikaan 113 miljoonaa euroa koko tähän PNR-juttuun. Haluan tietää, mitä rahoille tapahtuu ja vielä viimeinen kysymys. Te puhuitte Ranskasta ja sanoitte, että Ranska on hyvä, kun se ei peruuttanut jalkapallon maailmanmestaruuskisoja, mikä on hyvä asia. Mutta minua huolestuttaa tämä pitkäaikainen hätätila Ranskassa ja minä, mikä on tilanne, tuleeko muutkin maat kulkemaan samaa tietä? Me puhumme nyt omasta elämäntavastamme tällainen poikkeustila, sen tulisi olla poikkeuksellinen tilanne eikä mikään pysyvä tilanne. Um, last on Lauristin, I think. Sitten vielä kollega Lauristin, mutta Monika ilmeisesti haluaa vielä sanoa jotain, mutta häntä ennen kollega Lauristin. Kiitoksia. Minä jatkaisin Monikan linjoilla. Minäkin olen huolissani tästä tietoanalyysistä. Meillä on aika oudossa tilanteessa, kun puhutaan tietosuojelusta, niin kaikki ovat huolissaan siinä, että kenet vaan voidaan jäljittää, ketä vaan voidaan seurata, voidaan tehdä profiilit, kenestä vaan missä vain. Tämä vakamus on kova ja meidän täytyy ottaa se huomioon. Mutta todellinen tilanne, meillä on henkilö, jonka M15 tuntee pitkään ja niin edelleen. Ei häntä kyetty jäljittämään, ei häntä profiloitu. Oli aivan yllättävää, että tämä henkilö yhtäkkiä sitten ilmestyi jonnekin ja teki mitä teki. Näiden no niin, kahden tilanteen välillä on suuri kuilu. Minusta on kysymys myös pitkälti tietoanalyysin laadusta, ei pelkästään suurista tietokannoista, vaan laadullisesta analyysistä joka koskee tätä parasta profilointia myönteisessä mielessä, silloin kun profilointia käytetään tämänkaltaisten tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi. Kysymys on resursseista. Mitä resursseja komissio ottaa käyttöön, jotta se saisi korkeimman, mahdollisimman, korkeimman mahdollisen tutkimustason tällä tasolla? Ja mitä metodologiaa saako käyttää, koska tämähän vaatii valtavaa ammattitaitoa mehän me nyt poliitikot voi vaan täällä kokoontua toteamaan, että oi näitä tietoja täytyy nyt vaihtaa. Se voi toista tuhanteen kertaan, mutta meillä täytyy olla ne ihmiset, jotka tekevät erittäin laadukasta analyysiä ja luovat järjestelmiä, sillä tietojärjestelmä on järjestelmä. Eihän se ole mikään iso kori, josta vaan nöitä asioita ulos. Meidän täytyy siis tietää, millä tavalla järjestelmiä parannetaan – ei tietojen määrää, vaan järjestelmiä, millä tavalla parannetaan analyysejä. Ja sama lainvalvontaviranomaiset ja turvallisuusviranomaiset, jotka ovat vastuussa tietojen käytöstä ja hyödyntämisestä, millä tavalla heitä käytetään tällä alalla? Minä epäilen kyllä voimakkaasti sitä, että monissa maissa, jotka nyt täällä ovat jäljessä, niin pelkästään niiden järjestelmissä ihmiset eivät tiedä, mitä niiden suhteen tulisi tehdä – Heillä ei ole minkäännäköistä luottamusta tähän tietoon, ei mitään tietoa eikä mitään kapasiteettia toimia. Millä tavalla voidaan saavuttaa uusi taso tässä lähestymistavassa? Ja mitä komissio tekee tässä suhteessa? Ja vähän konkreettisemmin omassa maassani, kun meillä on Naton tietoverkkokeskus, mikä on EU-lisan rooli tässä suhteessa. Thank you very much, Mario. And Monica, you wanted to come back quick. Kiitokset. Monika vielä ihan lyhyesti, olepa hyvä. En Niin, vain yksi asia, joka minusta olisi hyvin tärkeää nyt äh, Sofi Intreltin puheenvuoron jälkeen. Minusta kasvan valiokunnassa Sofi, meidän ei pitäisi aina olla syyttäjiä. Meidän pitäisi tunnustaa se, että monissa jäsenvaltioissa on estetty monia iskuja. On tehty myös hyvää poliisityötä, on todellakin tohtunut paljon tiedonvaihtoa. Se, että Antwerpenissä pysäytettiin tuo ajoneuvo, merkitsee myös sitä, ja löydettiin muuten aseita ja, ammuksia, ja henkilö on pidätetty, niin tässä siis oli selkeästi suunniteltu isku, missä ja miten se on sitten lukku sinänsä, mutta poliisi toimi nopeasti ja henkilö nyt äh, ajatteli sitä, että on enemmän valmiutta, valvonta toimia sen mukaisesti, niin poliisi on toiminut sen mukaan. Mitä tulee sitten Lontoon, tapa, Lontoon tapaukseen, niin ei voida ottaa nyt käyttöön niitä toimenpiteitä, joista pitäisi tehdä päätöksiä. Ei pidä nyt verrata keskenään kaikkia asioita, koska ei tämä matkustajatietojärjestelmä ole ainoa ainoa autuaksi tekevä ratkaisu ajatellen terrorismin torjuntaa. Ei kukaan ole väittänytkään, niin mutta tässä vain yksi menetelmä. Se on yksi rakennuskivi, jolla voidaan toimia järjestelyttä rikollisuutta vastaan. Se on yksi rakennuspalikkataistelussa terrorismia vastaan, ja minä odotan, että jäsenvaltio etenevät tässä asiassa, ja niin kuin on jo tapahtunutkin edistymistä, ja minusta oli hyvin tärkeä herra komissio, ja sen siksi pysyvää puheenvuoroa, että minä uskon, että on välttämätöntä, että jotkut tuloksetkin siitä, mikä on ollut menestyksekästä, sekin esiteltäisiin tässä valikunnassa konkreettisesti ja käytännönläheisesti, koska me emme saa kuulla tapauksista, joita esimerkiksi matkustajarekisteri PNR kautta on saatu selvitettyä ja ratkaistua. Me vain kun saamme sen otsakosta nähdä sen, mitä, mikä ei ole onnistunut ja mitä iskuja on ollut, mutta kaikki menestyksekästi se, että on hyvin toimivaa toimeenpanoa, siitä emme kuule mitään. Siksi olisin sanoa, että meidän ei pidä olla täällä pelkästään jotain protestoijia, meidän pitäisi olla kumppaneita turvallisuus- ja oikeusviranomaisille. Minusta se on hyvin tärkeä asia. second. Uh, uh, uh, I, I presume that Mrs olettanen, että Holmaier hyväksyy, että täällä saa vapaasti esittää näkemyksensä ja sen minä halusin tehdä. No, no, Tottahan toki. Saanko todeta sen verran, että kun puhutaan ennaltaehkäisystä, nämä mainitut ennaltaehkäisyt tapaukset – tietoa löytyy vaikka ja kuinka paljon kokemusta yhtä lailla. Tiedät, että monia välikohtauksia voidaan ehkäistä, mutta niitä ei oteta esille, koska ne eivät ikään kuin toteutuneet. Ja kysehän on enemmänkin tiedustelutiedosta, jota ei kaikille kansalle tarjota. Asiat tulevat esille turvallisuuspoliittisessa vuoropuhelussa – PNR 2019 on aika, raja ja jäsenvaltiot eivät ole kaikki toimineet, mutta meidän täytyy muistaa, että kyse on monimutkikkaasta kokonaisuudesta. Kyse on ennaltaehkäisystä ja muista kysymyksistä. Meidän täytyy tarttua niihin kattavasti. Eihän se minua haittaa, sopii minulle. Niin miksi ylipäätään lausun nämä sanat, kun ei tässä nyt kunnon kiistaa edes syntynyt aiheeseen liittyen. Sofin ja Monikan välillä syntyykö tähän edes sellaista kitkan poikastakaan? No, rankka viikko takana, myönnettäköön. Siitä se varmaan johtui. No ennaltaehkäisy en halua tässä vähätellä missään nimessä. niin eletään todellakin torstai-iltapäivää. Valmistelukokoukseen liittyenkin oli ongelmia järjestelyiden suhteen. Komissaarikin oli vaikea saada tänne ja näin poispäin, joten kaikille, kiitokset kaikille niille, jotka saivat nämä asiat hoitoon. Arvon komissaari, monia kommentteja esitetty täytäntöönpanoon liittyen etiakseen liittyen. Siitä on jo keskusteltukin tällä viikolla, joten jos vain mitenkään mahdollista, niin pyytäisin teitä käymään nämä kaikki kommentit läpi. Thanks indeed to everyone who is. Oikein paljon kiitoksia kaikille tästä sitoumuksesta aihe- aiheeseen. Ja vielä kerran kiitokset myöskin osoittamastanne solidaarisuudesta tähän viimeiseen yhteen näistä monista surullisista välikohtauksista. Yritän käydä nämä läpi nämä kysymykset. Jos en ole niihin vastannut, niin sanokaa suoraan. Ja jos en pysty vastaamaan, niin pyrin vastaamaan myöhemmässä vaiheeseen. Miten sitten aion käydä läpi nämä teidän esittämänne kommentit? Niin kuten Koelio ja muut totesivat, niin keskeinen kysymyshän on se, että mitä teemme nykyjärjestelmien suhteen. Niin kuin minä ja tekin sanoitte, niin asia on näin ja yritän ottaa nämä mainitsemanne asiat esille. Monet teistä mielestäni aivan oikeutetusti ottivat asiaa hiukan laajemminkin käsittelyyn. Kyse on turvallisuuspoliittisesta vuoropuhelusta. Viittasitte muun muassa yhteen toimivuuteen ja järjestelmiin ja niiden väliseen yhteyteen ja siihen minäkin tulen puuttumaan. Mutta tiedän, että tähän on palattava vielä tuonempana uudestaan. Monet tiedustelivat myöskin ennaltaehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Eli miten voidaan taistella rikol- radikalisoitumista vastaan ja miten viestintä voidaan tehostaa, miten voidaan tunnistaa tällaiset henkilöt meidän yhteiskunnastamme. Tähän kollega Sargentini viittasi. Näitä asioita on mielestäni jo käsitelty edistymiskertomuksessa muun muassa. Olen ottanut itse viimeisen kerran eilen nämä asiat esille. Silloin kun keskustelimme parasta käytänteistä taistelussa radikalisoitumista vastaan, sanomiseni löytyvät komission nettisivuilta. Nämä aiheet ovat minullekin erittäin tärkeitä, eli radikalisoituminen vastainen taistelu, jos haluatte keskustella aiheesta vielä yksityiskohtaisemmin, niin sehän minulle sopii mainiosti. Kollega Inetfeld muiden muassa kyseli muun muassa, että miten opimme näistä hyökkäyksistä. Me yritämme oppia niistä. Tästä olen puhunut ja kirjoittanut viime aikoina, viimeksi viime viikolla, mutta se ei tarkoita sitä, että me voisimme tätä kautta estää tulevat hyökkäykset. Jotkut näistä hyökkäyksistä ovat sellaisia luonteeltaan, että niitä on aika lailla mahdoton estää, varsinkin kun kyse on yksilöstä vaikkakin kyse on sellaista yksilöstä, joka jossain vaiheessa on ollut tiedustelupalvelun tutkinnan kohteena. Ne, jotka joskus ovat olleet tiedustelupalveluiden tutkinnan kohteena, niin eivät välttämättä aina sitten aiheuta ongelmia. Asioita käsitellään tietenkin eri tavalla, mutta perusperiaatteena on se, että ihmisiä ikään kuin arvioidaan ja ovatko he jonkinlainen riski yhteiskunnalle. Ja Monisti on käynyt niin, että henkilö, johon on kiinnitetty huomiota, niin hänen merkitys pienenee. Ja yksi kaksi yllättäen hän päätyykin radikalisoitumisen tien kautta hyökkäykseen. Tämmöistä voi sattua tulevaisuudessakin. Sitä ei voida sulkea pois. Ja jos puhutaan tällaisista radikalisoituneista yksilöistä, ja jos hän päättää käyttää tavanomaisia välineitä hyökkäyksessään, ja jos asia hoidetaan yksin ilman, että siinä on muita mukana, joka saattaisi kiinnittää huomiomme hankkeeseen, niin eipä siihen voi hirveästi puuttua. Ja kun puhumme näistä välineistämme ja toimistamme turvallisuuden parantamiseksi, niin tärkeänä on se, ettei me anna väärää vaikutella, että me voisimme poistaa kaikki riskit. Se ei onnistu millään. Nollariski tilanne ei ole olemassa ja mahdollista. Mutta silti voidaan pyrkiä toimimaan kaikin keinoin – Mielestäni se on tietenkin tarpeen. Ja uskoakseni tälle tielle meidän on kaikkien vain mentävä. Olen sitoutunut arvioimaan toimiamme, politiikkojamme yhdessä teidän kanssanne. Loppukesästä annamme tällaisen analyysin tarjolle. Siitä tullaan keskustelemaan enemmänkin ihan lähiviikkoina. Se ei tietenkään tule olemaan tyydyttävä kaikille, mutta ainakin sen avulla yritetään parantaa keskustelua siitä, että miten tehokkaita nämä välineemme ovat olleet. Ja kuten täällä on sanottu, niin tähän liittyy myöskin täytäntöönpanoon liittyvä haaste. Me suhtaudumme vakavamielisesti täytäntöönpano kysymykseen – Yhtenä esimerkkinä PNR, johon monet täällä viittasivatkin. Täytäntöpanon suunnitelma on toimitettu teillekin. Mielestäni rahoitukseenkin liittyvä olevaa tietoa on tarjotettu teille. Jos ei, niin saatte ne kyllä käyttöön. Ei tässä ole mitään salattavaa. Avoimessa hengessä toimimme myöskin tämän 17 miljoonan lisäpotin osalta, jotta apua tarvitsevat jäsenvaltiot saavat kaipaamansa rahaa. Jos täytäntöönpanoon liittyviä muita kysymyksiä on vielä mielessänne, niin olkaa yhteyttä, ottakaa yhteyttä komissioon niin PNRään liittyen. 2019 on määrä aika, eikö vain? Kevät 2018. niin tässä on kritisoitu sitä, että asiat etenevät hyvin verkkaisesti. we have, uh, we've also got um, the French and German. Ranskan ja Saksan sisäisen ministerit tulevat vierailulle ja silloin keskustellaan tästä asiasta. Pyydän anteeksi, että keskeytin teidät. Olen aivan täysin samaa mieltä. Haluaisin edetä nopeammin jos voitte auttaa sen suhteen, että asia pysyy tapetilla, niin kiitos vain. En ole aivan täysin samaa mieltä sen suhteen, mitä on sanottu, että jos täytäntöönpano on hankalaa, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi alun alkaen ollut väärä lähestymistapa. Jotkut järjestelmät ovat hankalia täytäntöönpanon osalta, joka jäsenvaltiossa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tavoitteen asettelu olisi kohdallaan. Mitä Prymiin tulee, niin se on erityinen haaste, mutta sitä on käsitelty avoimessa hengessä. Me emme yritä pimittää tietoja asian käsittelyn suhteen. Toistan, että me olemme kertoneet rikkomusmenettelyihin liittyen kirjallisesti tämänhetkisestä tilanteesta. Ranska, Irla, Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Kroatia ovat listallamme. Nämä maat ovat antaneet omat vastineensa, niitä käydään paraikaa läpi. Sieltä löytyy mainintoja valmiustilasta, toimintakyvystä, ja olemme sanoneet, että jos ei ole riittävää näyttöä paneutuneisuudesta, niin silloin rikkomusmenettelyn tiellä jatketaan. Siinäpä ne asiat, jotka eivät ihan suoraan liittyneet tämänpäiväiseen asiaan. No, paitsi tämä AFISiin liittyvä kysymys. Mitä tulee sitten tämänpäiväiseen varsinaiseen aiheeseen, niin AFIS-pilottihanke, siihen voivat osallistua kaikki jäsenvaltiot, toivottavasti mahdollisimman nopeasti, kaikki ovat mukana, sillä oikeusperusta on kunnossa. Ja kaikki jäsenvaltiot ovatkin ilmoittaneet, että ovat halukkaita tätä järjestelmää käyttämään, mutta valitettavasti Eikö hetkinen, yllättäen sainkin tarvitsemani tiedot käyttöön. Eli nämä kuusi valtiota ovat Itävalta, Saksa, Alankomaat, Portugali, Latvia ja Sveitsi Schengen-kumppanuusmaana ovat tässä mukana. Sitten etiakseen. Ei mitenkään yllättävää, että olette turhautuneita sen suhteen, että miten tällä saralla analyysiä on toteutettu, mutta jos kiire on, no en tietenkään voi luvata, että heti on tarjolla kat, kaiken kattava vaikutusanalyysi, mutta mitä tulee etiakseen, niin voin sanoa sen verran, että ehdotuksemme perustuu toteutettavuustutkimukseen, jonka olen nähnyt, ja minulle kerrottiin, että se on melkoinen tiiliskivi. Siinä on arvioitu erilaisia vaihtoehtoja, niiden mukana tuomia vaikutuksia. Sitä ei käsitelty missään vaikutusanalyysi yksikössä, joten sitä ei voida pitää todellisena vaikutusarviointina – mutta haluamme tietenkin jatkaa työtä ihan teidän toivomallanne tavalla. Eli voimme jatkaa keskusteluja tästä näytöstä, jota on tarjolla, mitä vaihtoehtoja olemme pohtineet, jos siitä on hyötyä. Tietääkseni varjoesittelijät tapaavat jo heti ensi kuun alkupuolella. Ehkäpä silloin voitaisiin keskustella asiasta. Ja kuten jo alustuksessanikin totesin, kaikki ovat sitä mieltä toimielimissä, että kiirettä pitää Se on yksi niistä asioista, joita on pidetty keskeisenä alana tässä toimielinten välisessä yhteisessä julkilausumassa. Mitä korkeatason työryhmään taas tulee, ja siihen, että miten sen tekemä työ nivoutuu yhteen nykyjärjestelmien kanssa. Niin suoraan sanottuna ensin työryhmä valmistelee loppukertomuksensa. Se on tarjolla toukokuun alussa. Sen jälkeen taas palaamme parlamenttiin ja tietenkin neuvostoon konkreettisin ehdotuksin joiden pohjalta voidaan keskusteluja jatkaa niin toivottavasti toukokuun puolissa välissä. Mitään yllättävää ei ole tarjolla, sillä keskusteluja on jo käyty ja te olettekin tänään täällä kyselleetkin työryhmän tekemästä työstä, tästä yhteisestä, yhdestä yhteyspisteestä ja yhdestä tietokannasta – ja olemme keskustelleet myöskin siitä, että mitä työryhmä työ tuo tullessaan, mutta ihan konkreettisiakin ehdotuksia tullaan teille esittelemään. Eli tästä yhteiset keskustelut parlamentin ja neuvoston kanssa alkavat. Keskustellaan tulevaisuudesta. Yksi vaihtoehto on se, että lähdetään lainsäädäntöä muuttamaan – ja silloin sovelletaan normaaleja menettelytapasääntöjä. Mitä keskusteluihin tulee, niin me haluamme, että me pääsemme yhteisymmärrykseen ja ehkäpä yhteiseen strategiaan sen suhteen, että miten tietoja tulisi hallinnoida tehokkaammin EU-ssa turvallisuuden alalla huomioiden ja vaalien perusoikeuksia ja samalla tehden työtä yhteisen strategian pohjalta. Mutta meidän täytyy tietenkin ensin keskustella asiasta kaikessa rauhassa. Me haluamme tietenkin käydä tiekartan läpi teidän kanssanne yksissä tuumin. Ja saanen korostaa uudemman kerran. Tähän viittasi erityisesti kollega Koelio Meidän on saatettava loppuun pöydällä olevat työt ja samanaikaisesti keskusteltava yhteen toimivuuteen liittyvistä jatkotoimista. Ja se keskustelu käydään, kunhan vireillä olevat hankkeet on saatettu päätökseen. Olisiko se järkevää? Ainakin minun mielestäni se olisi nykytilanne huomioiden. Voisiko se taas tarkoittaa sitä, että kunnan yhteen toimivuuteen liittyen käymme keskusteluja ja päädymme sille tielle, että lähdemme lainsäädäntöä muuttamaan sellaisia tekstejä, joista vielä neuvotellaan. Olisiko se mahdollista? No tokihan se on mahdollista. Näinhän on tehty myöskin sisjärjestelmän osalta. Joten en minä usko, että tässä olisi mitään aivan maatamullistavaa uutta lähestymistapaa tarjolla, vaan näin varmaan kannattaa toimia. Monia muitakin asioita täällä mainittiin. En halua puhua enää hirveän pitkään. Eli tuskinpa tänään kaikkia saadaan käsiteltyäkään. Osa liittyy juuri tähän yhteentoimivuuskysymykseen, niihin siis palataan joka tapauksessa tuonempana. Tiedon laatu taas sekä tiedon syöttämisen osalta ja analyysin suhteen laatu on kaiken A ja O. Tästä ja konkreettisista asioehdotuksista ehdotuksista haluamme teidän kanssanne keskustella, varsinkin sellaisista ehdotuksista, jotka liittyvät rahoitukseen ja tutkimukseen, jonka kautta laatua saadaan parannettua. Olemme myöskin samaa mieltä, että jotta tieto on heti tarjolla, niin se on tärkeä asia, joten konkreettisia ehdotuksia siihenkin liittyen on tarjolla, eli tämä yhteinen tiedosto, mistä kaikki tahot tiedot voivat saada, olisi käytettävissä. Olemme myöskin sitä mieltä, että meidän on tarkkaan kerrottava, minkälaista hyötyä tällaisesta yhdestä tietokannasta olisi. Mutta meidän täytyy saada myöskin teidän tuki, koska tällainen järjestelmä vaatii myöskin lainsäädäntömuutoksia. Monet argumentit puhuvat järjestelmän puolesta, mutta tähän voidaan palata tuodempana vielä yksityiskohtaisemminkin. Olen samaa mieltä, että meidän täytyy uhreja myöskin muistaa. Se direktiivi on tärkeä tässä suhteessa ja olisi hyvä, että jossain vaiheessa keskustelemme myöskin verkkorikollisuudesta ja riskeistä, jotka liittyvät verkkoturvallisuuteen. Ja sitten tämä vastustuskyky kyberrikollisuuden hyökkäyksiä vastaan, siihen palataan varmaan keväällä myöhemmin, kunhan puhumme enemmän digitaalisista sisämarkkinoista. Varapuheenjohtaja Ansip vastaa tästä asiasta. Kyber turvallisuus ja vastustuskyky ovat tässä mukana, joten jos haluat keskustella näistä asioista, niin sen suhteen voin olla myöskin ne. Viimeisinä, mutta ei vähäisimpänä asiana, ilmailun turvallisuus. Olettekin keskustelleet asiasta aikaisemmin. Yhdysvallat päätyi hiukan erilaisiin ratkaisuihin. Me olemme keskustelleet yhdysvaltalaisten kanssa näistä päätöksistä. Ja ensi viikolla heille tarjoutuu mahdollisuus asiantuntijatason kokouksessa kertoa kaikille unionin jäsenvaltioiden edustajille – siitä, miksi ovat ryhtyneet näihin toimenpiteisiin. Mielestäni tämä päätös ei perustu mihinkään tiedustelutietoon, vaan siihen, että missä määrin alkaidaan yhteydessä olevat ryhmät ovat toimineet ja minkälaisia vastatoimenpiteitä kaivattaisiin. Mutta asiasta keskustellaan sitten ensi viikolla ilmailualan asiantuntijoiden kesken ja siitä voimme kertoa sitten teille myöhemmin. Siinäpä kaikki. Oikein paljon kiitoksia komission jäsenelle. Tämä viimeinen kommenttihan oli Kriisbekille tarkoitettu, mutta varmaan tämä viesti välittyy hänelle kollegoiden toimesta. Oikein paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen vastauksistanne ja kiitokset kollegoille, että saitte aikataulunne muutettua sellaiseksi, että pääsitte tänne. Tämä asia on maanantainakin esityslistalla neuvoston edustajien kanssa järjestetyssä kokouksessa. Olisi hyvä, jos mahdollisimman monet pääsisivät siihen kokoukseen. Vielä kerran kiitokset komission jäsenelle ja koko tiimillenne tästä erinomaista keskustelusta ja mielenkiinnolla jäänkin odottamaan seuraavia yhteisiä kokouksiamme. Kiitokset.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

Colleagues, um, if you're ready, we can just move on to this final. No niin, arvokollegat, nyt vielä viimeiseen asiaan. Hienoa, että olette vielä täällä mukana. Jos teille sopii, niin lähdetäänpäs käsittelemään seuraavaa asiaa. Eli PNR, täytäntöönpano, kertomus 19. päivä. Toistahan komissio julkaisi TFTP täytäntöönpanokertomuksensa ja PNR-sopimukseen liittyvän analyysinsä. Ja ehkäpä kollega voisikin pätevämpänä kertoa tästä enemmän. Kollega vastaa pääosasta Homissa asian käsittelystä. Eilenhän meillä oli pää, pääosasto Homin pääjohtaja kollega Paik vieraana ja hänen oli tarkoitus lausua täällä jokunen sana, mutta iskujen takia hän jätti kommenttinsa esittämättä ja hän on myöskin jättämässä tehtävänsä ja haluaisin välittää kiitokseni tälle erinomaiselle kollegalle pääosasta Homissa. Luigi varmaan välittää nämä kiitokset hänelle ja saman tien saatkin puheenvuoron. Olipa hyvä Luisi. Thank you, Chair. Thank you, Claude, and I will be... Kiitoksia, Claude. Minulla on suuri ilo kertoa nämä terveiset Belinda Paikelle, joka jäi nyt eläkkeelle pitkän ja menestyksellisen uran jälkeen. Ehdottomasti välitän nämä terveiset. Kiitoksia tästä tilaisuudesta saada esitellä kahden viimeisimmän PNR-sopimuksen tarkistuksen tulokset. Ja me työstämme tätä ja sen jälkeen vastaamme kysymyksiin. Pyrimme varmistamaan sen, että kaikki mm, velvollisuudet, jotka liittyvät kansainvälisiin sopimuksiin, joita olemme solmineet Euroopan unionin nimissä, tulee oikein täytäntöön pannuksi. Se on äärimmäisen tärkeää ja näin voimme varmistaa sen, että henkilötiedot käsitellään laillisesti ja oikeudenmukaisesti. Nämä kaksi tarkistusta on tehty erittäin rakentavassa ympäristössä. Olemme saaneet nauttia erittäin hyvästä yhteistyöstä Yhdysvaltain kollegoiden kanssa. Kun puhutaan henkilötiedoista, matkustajatiedoista, me oli komissaari Fischel ja yksi tieto asiantuntija Ranskan tietosuojaviranomaisesta – ja komissari King paikalla. Ja näin voidaan nähdä, millä tavalla tietoja Yhdysvaltain käyttävät ja samalla voidaan sitten käydä suoraan näkemysten vaihtoa Yhdysvaltain vastapuolen kanssa nähdäksemme, millä tavalla se toimii tämän tiedon kanssa. Terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmassa oli mukana komissio, mutta myös kaksi tietosuojaviranomaista ja yksi Eurojustin edustaja. Kuten tiedätte, tämä kertomus, joka teillä on edessä, ne on EUsta, mutta Yhdysvallat on saanut mahdollisuuden kommentoida sitä molempiin kertomuksiin. Ja tämä on selkeästi mahdollistanut sen, että nämä kommentit on voitu ottaa huomioon ja pian kerron siitä, mitä kommentteja ei otettu huomioon, koska me olemme niistä samaa mieltä. Pääviesti näissä on ollut se, että yleisesti on, on suhtauduttu myönteisesti. Ja mitä tulee näihin perustavanlaatuisiin turvalausekkeisiin, ne on, on täytäntöpantu oikein Yhdysvaltain toimesta. Jos puhutaan siinä matkustajatiedoista, yleisesti ottaen tämän yhteisen läpikäymisen tulos on se, että Yhdysvallat on täytäntöönpannut sitä ja pitäytynyt sopimuksen ehdoissa. Kaikki suositukset, joita esitettiin edellisellä kerralla vuodelta 2013, on joko täytäntöön pantu tai parannuksia on tehty. Ja pian kerro siitä, missä kohdin olemme pyytäneet Yhdysvaltain viranomaisia toimimaan enemmän. Yhdysvallat on kunnioittanut velvoitteita, jotka liittyvät tietosuojaan ja turvalausekkeisiin, ja se on prosessoinut yhteensopivuutta näissä sopimuksissa. Parannukset ovat tarpeen ja ne ovat osa yhteistä tulevaa arviointia, joka tehdään. Se mahdollistaa sen, että meillä voi olla laajempi katsaus matkustajatietosopimuksia. Palaan tähän pian. No päälopputulokset, en aio nyt näitä kaikkia käydä läpi, hyvä puheenjohtaja, koska aikaa ei ole niin paljon. Mutta haluaisin korostaa niitä, jotka mielestämme kannattaa mainita. Kuten tiedätte, PNR-sopimus soveltamisalaltaan soveltuu lentoihin Yhdysvaltoihin ja EUn välillä, mutta olemme myös varmistaneet sen, että Yhdysvallat soveltaa samoja suojavaatimuksia kaikkiin PNR-tietoihin, joita se vaatii ja prosessoi riippumatta siitä, onko niiden lähde EUn sisältä tai sen ulkopuolelta. Matkustajatietojen tarjoaminen sisäministeriö käyttää edelleen suodatinta, joka on otettu tässä suhteessa käyttöön ja meidän kokouksemme yksityissuojaviraston kanssa johti siihen, että kuulimme, että tuulivirasto ei kerännyt mitään luvatonta matkustajatietoa. Tietosuoja-artikla 5. Tässä jälleen viranomaiset ovat ottaneet käyttöön erityisvälineen niin sanotun tullin raja turvallisuusdirektiivin, jonka avulla varmistetaan se, että tiedot säilyvät järjestelmässä ja niitä annetaan vain oikeille henkilöille. Meille on kerrottu myös yhdestä ei-merkittävästä yksityiseen liittyvästä kysymyksestä ajanjaksona näiden ensimmäisen kahden tarkistuksen välillä olemme saaneet myös nähdä, että arkaluontoinen tieto poistetaan järjestelmästä. Ja sisäministeriö on todennut, ettei se ole koskaan saanut käyttöönsäkään arkaluontoista tietoa. Tiedän, että on tärkeää puhua avoimuudesta suhteessa PNR-tietojen keruuseen ja prosessointiin. Olemme tässä saaneet nähdä, että meillä on paljon erilaista tietoa käytettävissämme THSn käytettävissä olevan tiedon suhteen, mukaan lukien sen yksityiskertomuksen, olemme tarkistaneet, että se täyttää edelleenkin velvoitteitaan suhteessa matkustajien oikeuksiin. Yksikään matkustaja ei ole pyytänyt korjausta tai ratifiointia tai oman matkustajatietonsa pyyhkimistä pois. Ja sitten lainsäädäntö, joka tuli vuoteen, vuonna 2015 voimaan, sen ratifiointi tapahtuu ja se koskee siis matkustajatietoja. Tämä on erittäin hyvä kehitys, joka varmasti on tälle talolle mieleen. No missä sitten tarvitsee tehdä lisätyötä? EU-tiimi on esittänyt kymmenen uutta suositusta tulevan työn varalle. Ensinnäkin olemme suosittaneet sitä, että rekisterinpitoa parennettaisiin, niin se osoittaisi sitä, että noudatetaan sopimuksen ehtoja vielä enemmän, varsinkin kun PNR-tietoja jaetaan muille virastoille tai muille EU-vastapuolille. Olemme myös suositelleet sitä, että vastapuoli tutkii yhä edelleen sitä, miksi moni PNR-tieto on yhdistetty ta- tiettyihin tapahtumiin ja toimimaan, jos se osoittautuu välttämättömäksi. Me tiedämme, että tutkimustyötä on tehty vastapuolen toimesta ja siitä syystä tämä suositus äh, on toteutettu. Henkilökunnan määrä, jolla pnr on käytössään on myös EU-puolen esille ottama. Tämä oli ongelma vuonna 2013 ja pelkään pahoin, että se on edelleen ongelmana, oli ongelmana vuonna 2015. Yli 2000 henkilöä on saanut pääsyoikeudet PNR-tietoihin. Meille on sanottu, että tämä on koulutuksen ja valvonnan seurauksena. Me olemme vaatineet selvitystä yhdysvaltalaisilta ja aiomme tarkistaa tämän tulevan yhteisen arvioinnin aikana. Kun puhutaan yhteistä arvioinnista, te tiedätte, että se poikkeaa yhteisestä tarkistuksesta, jossa kahden vuoden välein käydä läpi sitoumus, sitoumukset ja velvoitteet sopimuksesta ja evaluoitella on laajempi soveltamisella. Sen, siinä pyritään näkemään se, onko näihin yleistavoitteisiin sopimuksessa päästy, onko tällä operatiivista arvoa, on, ovatko sopimukset tarpeen ja onko sopimus edelleen asianmukainen. Muistan, että, että parlamentti sitä pyysi. Ja on selvää, että vaikka yhteisen arvioinnin olisi pitänyt tapahtua vuonna 2016, niin komissiossa me halusimme odottaa tuomioistuimen päätöstä EU-Kanadan välisestä sopimusluonnoksesta, jotta tämä yhteisarviointi voitaisiin hoitaa niiden kriteereiden avulla, joita tuomioistuimille tarjoaa. ei olisi ollut järkeä tehty tällaista yhteistä arviota aiemmin, ja olemme sen vastapuolellemmekin selväksi tehneet. Claudio sopii, niin menen nyt käsittelemään terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa. Ja And the finding of the previous... Katsomista on päätuttavaa toimintaa verrattuna edellisen tarkastelun on ollut seurantaa Yhdysvaltain viranomaisten kanssa TFTP-sopimus on ollut hyvin olennainen väline missä kahden vuoden aikana Euroopalle, Europolille, mutta myöskin eh, kansallisille eh, lainvaltaviranomaisille silloin, kun on tutkittu terroristiskuja, joita on tapahtunut Euroopassa. Ja varmaankin olette jo saaneet menneisyydessä eh, briefausta tästä tietoa johtolangoista, joita TFTP on antanut laivaltoa viranomaisille, mikä osoittaa, miten hyödyllinen väline se on. Far as the main finding is concerned, uh, Päähavainto on se, että voimme todeta, että raportti vahvistaa sen, että kaksi valvontamekanismia, jotka ovat käytössä, toinen, joka on Europolin toteuttama ja toinen, jonka tekevät, EU, tekevät eurooppalaiset valvojat, jotka EU on nimittänyt. Nämä järjestelmättömät hyvin. Europol äh, te, tekee edistettävänsä työtä, mitä liittyy tämän sopimuksen noudattamiseen, ja tämä toiminta tapahtuu tehokkaalla ja sujuvalla tavalla. Haluan korostaa yhtä elementtiä teidän kanssa, nimittäin se jakso, joka äh, on sopimuksen viisi vuotta niin säilyttietojen säilyttämisen osalta, ja meillä on mahdollisuus tarkastaa, tarkistaa, että sitä odotetaan. Joten kaiken kaikkiaan tämä on hyvin tyydyttävä ratkaisu, mitä voimme pyytää Amerikasta lisää, on se, että voimme pyytää heiltä lisää kansallisiin valtioihin Euroopan kautta, jotta voidaan käyttää laajemmin näitä välineitä, jotka ovat olleet erittäin olennaisia äskempien iskujen yhteydessä, myöskin eilisen Lontoon iskun yhteydessä TFTP-tarkistuksia on pyydetty. Niitä ovat pyytäneet jäsenvaltiot, joita ovat jo kuvattu osallisessa tapauksessa, ja nuo tiedot on toimitettu yhdistyneen, yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille – jos puheenjohtajalle sopii, olen käyttänyt 17 minuuttia, niin olisin valmis lopettamaan ja valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Thank you very much, Luigi. Oikein paljon kiitoksia tästä kattavasta selvityksestä. Jos vielä jaksatte, hyvät kollegat, niin vielä kerran kiitokset siitä, että jaksoitte jäädä tänne Esityslista on ollut erittäin täynnä. Hienoa, että jaksoitte olla täällä. No, kuka haluaa aloittaa? Birgit had indicated, yeah, and then Sophie, Monica. Birgit ja Sophie ja Monika ilmeisesti. Niin. No itsekin tässä jo väsähtää tiedustelun, että haluatteko puhua. No, tässä menevät normaalit menettelytavat jo ihan Hukka, niin kyllä, raskas viikko takana. Birgit haluaa lausua jotain, olipa hyvä. Yes, this report. Kiitokset ja kiitokset tästä selvityksestä. On hienoa, että mitä tulee täytäntöön panoon, niin useimmat asiat näyttävät olevan kunnossa. Joitakin avoimia kysymyksiä on vielä olemassa ja ymmärsin oikein, että arviointia ei ole vielä suoritettu se toteutuu myöhemmässä vaiheessa, saada kattavampi kuva tarjolle. Mutta kysyisin vielä, että no mikäli ette voi vielä antaa vastausta, koska kyse ei ollut arvioinnista, niin ehkäpä tämä asia voitaisiin huomioida seuraavassa arvioinnissa. Sillä nythän yhtäältä on kysyttävä, että kyse on suhteellisen toimivasta täytäntöönpanosta järjestelmästä, mutta herääkin kysymys, että miten relevantteja nämä välineet ovat kun taistellaan terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Jokunen vuosi takaperin näin joitakin tutkimuksia näistä kuulutuksista PNRn osalta, mutta valitettavasti kertaakaan en nähnyt mistään mitään siihen liittyen, että miten tämä olisi huomioitu, ovatko ne johtaneet tutkimuksiin tai jopa huomioitu tutkimuksissa terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Ehkäpä teillä on ainakin yleisellä tasolla tietoa siitä, että minkälainen vaikutus PNRllä on ollut. Mitä tulee tftp taas, niin yleensähän todetaan, että on hyvä panosta rahoitukseen, jos halutaan saada taistelussa tuloksia aikaiseksi, mutta onko järjestelmä todellakin toimiva? Ja jos katsotaan asiaa laajemminkin, ei ainoastaan EU-Yhdysvallat akselilla, vaan laajemminkin tätä terrorismia ja siihen läheisesti liittyvää järjestäytynyttä rikollisuutta, niin ovatko nämä toimenpiteet sellaisia, jotka antavat meille enemmän tietoa tapahtumista, varsinkin TFTP. Onko se sellainen väline, että sen avulla voidaan jollakin tavalla ehkäistä terrorismin rahoitusta? On tietenkin selvää, että rahoitusta ei voida kokonaan kitkeä, mutta olisiko jotain tietoa li- siihen liittyen, että tällä olisi voitu estää ainakin jossain määrin terrorismin rahoitus. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavana Monika. No, ich... Monet kiitokset puheenjohtaja. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensimmäinen kuuluu, että on jäsenvaltioita, jotka jo käyttävät PNR ja jotka ovat saaneet kokemuksia siitä. Miten onnistuu tietojen vaihto, jotka ovat olennaisia ja miten tapahtuu, miten onnistuu koordinointi jäsenvaltioiden kesken, miten menestyksekkäästi tämä on alkanut, onko ollut ongelmia ja onko tästä nyt tehtävissä johtopäätöksiä siitä, mitä ongelmia sitten on, kun tämä toimii kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Alun perin oli ajatus tällaisesta eurooppalaisesta ratkaisusta, mutta Viime kädessä kuitenkin nyt tiedot pitää koota. Joka tapauksessa 28 eri osavaltioiden pitää pyrkiä löytämään yhteistä hyötyä niistä, että näitä voidaan käyttää järkevästi. Eilen professori Noiman Europolin kokouksessa toisti sen, että ennen kaikkea tällainen mikrorahoitus on hyvin merkittävää. Ei pelkästään suuret rahoituskysymykset, jotka liittyvät TFTP, joita voidaan sen kautta jäljittää, Miten paljon te voitte sanoa tästä, onko jäsenvaltioiden välillä tällaisten hyvien käytänteiden vaihtoa, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan identifioida mahdolliset tekijät, niin kuin esimerkiksi Lontoossa on nyt nähty, tai Berliinissä aiemmin. Ne ovat siis henkilöitä, jotka pikkurikollisina kenties ovat nousseet esille ja kokoavat sillä tavalla rahaa tällaisen terroriskuun. Onko tästä tiedonvaihtoa Europolin puitteissa. Ja sitten tässä TFTPstä, mikä on tämän toiminta, on eurooppalaiset jotka ovat mukana tässä, ja se, että on eurooppalaisia mukana amerikkalaisten joukossa, niin missä määrin meistä jossakin vaiheessa on kompetenssia, niin että pystymme hoitamaan tämän itse, emmekä emmekä joudu ensin tietoja amerikkalaisille, kenties saamme oman eurooppalaisen TFTP-järjestelmään, koska vieläkään oikein ymmärrä, miksi meidän pitäisi antaa tiedot amerikkalaisille ja sitten sen jälkeen sitten hakea jotakin tuloksia heiltä. Olisi parempi, että hoitaisimme tämän omalla vastuullamme, koska silloin me sitten eh, vaihtaisimme sitten tietoa Yhdysvaltain kanssa tiedosta, joita me pidämme relevantteina. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Sofi, ole hyvä. I, I... Niin, kiitos. Haluaisin Vedän toista tämän viimeisen kohdan, sillä aikana silloin, kun TFTP ja PNR-sopimukset tulivat, sanottiin, että miksi me emme näitä tutkimuksia tee itse ja tarjoa amerikkalaisille sen tiedon, jonka he vaativat. Ja meille sanottiin, että kysymys oli rahasta. Nyt näyttää vastaus olevan se, että olemme luonnostelemassa omaa järjestelmäämme Euroopassa, jossa mennään vielä paljon pidemmälle. Ja se asia, mitä totesitte se minut ajattelemaan siis se, että, että tämä juridinen muutoksenhakulaki soveltuu PNRään ja TFTPhän. Vai ymmärsikö väärin? Ja olen ikään kuin loputtomassa oudossa tilassa, kun käyn tätä näkemystä vaihtoa Euroopan komission kanssa, kun se on alun perin tunnustanut että PNR- ja TFTP-järjestelmät ovat yksityisyyslainsäädännön ulkopuolella, ja se on jotain muuta kuin tällainen muutoksenhakulainsäädäntö. Mutta nyt komissio näyttää tässä sekoittavan nämä kaksi käsitettä ihan tahallisesti. Se ikään kuin jongleraa niillä kahdella. Eikä tämä nyt ole mikään pikkujuttu. Haluaisin siis kuulla jonkunnäköistä selvitystä tässä suhteessa. Olen jo luonnostelemassa kirjettä kollegoillenne, mutta ehkä voitte selvittää asiaa jo täällä. Voitteko vahvistaa sen, että amerikkalaiset eivät vieläkään ole päättäneet tai ajatelleet hakea muutosta poikkeukseen tämän, tässä TP pnr järjestelmissä. Ja jos näin on, niin silloin tämä sateenvarjosopimus ei ikään kuin ole voimassa. Se ei sovellu. Ja tämä oikeussuojakeino ei siihen mitenkään liity. Judith, please. Kiitokset Sofi. Seuraavana Judith. Thank you, Chair. Uh, um, Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Niin, tarkentava kysymys. Sanoitteko, että yhdelläkään yksikään matkustaja ei olisi koskaan pyytänyt PNR-tietoja. Pitääkö tämä paikkaansa? Jos näin on, niin miksi uskotte näin olevan? Eli että kukaan matkustajista ei ole koskaan pyytänyt, että saisi nähdä tietonsa tai että ne poistetaisiin järjestelmästä. Liittyykö se tietämättömyyteen, eli että henkilötiedot on syötetty tällaisen järjestelmään? Viittasitte myöskin siihen, että odotamme tuomioistuimen päätöstä EU-Kanadan PNRstä. Mielenkiinnolla odotamme sitä, mutta nyt on jo nähtävissä, että oikeusasiamies on aika lailla tiukka asian suhteen, millä tavalla tämä vaikuttaa Meksiko, Korea ja Japani sopimuksiin. Ilmeisesti heidän kanssa tästäkin asiasta neuvotellaan. Sitten tftp liittyen, totta puhuen ensimmäistä kertaa varmaan nyt meille kerrotaan, että tietoja käytetään oi, ihan oikeasti. Ennen eilisiä Lontoon hyökkäyksiä tietoja oli kuulemma pyydetty aiheeseen liittyen Mm, totta puhua. Tämä on ensimmäinen kerta, että me saamme todellakin sisäpiirin tietoa siitä, että miten tietoa käytetään. Antaa tulla vaan jatkossakin, sillä me odotamme edelleenkin todellista näyttöä siitä, että TFTPstä on hyötyä. Ja lopuksi herra puheenjohtaja vielä seuraava. On keskusteltu eurooppalaisesta TFTS-järjestelmästä – mikä on tämänhetkinen asian tila? En ole innoissani asiasta, mutta jos sitä kautta voitaisiin vähentää ongelmia, jotka liittyvät EUn ja Yhdysvaltojen välisiin tietosuojakysymyksiin, niin mikä, etteikö se olisi hyvä asia? Helga Stevens, mutta ei muita enää hänen jälkeensä. Helga, olipa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Mielelläni Haluaisin kiittää tästä selvityksestä TFTPstä ja PNRstä. Molemmat nämä ovat erittäin tärkeitä tietoja. Tietoja täytyy myös vaihtaa jatkuvasti samalla ottaen huomioon se, että säilytetään tasapaino turvallisuuden ja yksityisyyden välillä. Belgia on tässä suhteessa täytäntöönpanossa etunenässä ja Haluaisin sitä kysymyksen tässä suhteessa, että koskeeko tämä pelkästään lentomatkustajia? Belgiassa ilmeisesti haluttaisiin mielellään laajentaa tämä koskemaan myös kansainvälisiä juna- ja linja-automatkoja. Mikä teidän näkemyksenne on siitä? Lisäksi on, onko myös muita EU-maita, jotka ajattelevat näillä samoilla linjoilla? Onko EU-maita, jotka ovat jo tämän lainsäädännön hyväksyneet? Haluaisin tietää Miten pitkällä ollaan menossa tässä suhteessa? Vai rajoitutaanko tässä käsittelemään todellakin vain sitten lentomatkustajia? Kiitos. Okay, thank you very much and back to you. Kiitokset ja sitten vielä puheenvuoro sinulle Luigi, olipa hyvä. Thank you, Chair. Thank you, Claude. And thank you. Kiitokset Claude sinulle ja kiitokset jäsenille tarkkaavaisuudestanne ja näistä kysymyksistänne. Käydäänpäs järjestyksessä nämä kysymykset läpi. Kysymykset ovat osittain samansuuntaisia. Mitä tulee kuulutuksiin PNRn osalta jäsenvaltiotasolla, mutta myöskin tftp liittyen, niin olen samaa mieltä kanssanne, että kyllä parantamisen varaa vielä on. sen suhteen, että miten tulisi sopimuksen soveltaa. Mutta sil, kysymys siitä, että jos eurooppalainen PNR olisi voimassa, niin jäsenvaltiot voisivat silloin paremminkin hyödyntämään tiedustelutietoja kansainvälisiltä kumppaneilta mutta järjestelmä vaatii oman aikansa, mutta kunhan se on käytössä ja niin kuin komission jäsenkin totesi aikataulutuksesta puhuttaessaan, niin nämä tiedot, jotka tulevat kumppanuussopimuksilta, niin niistä on enemmän hyötyä. Mitä tulee TFTP, niin tilanne on hiukan toisenlainen, sillä Europolilla on siinä on oma roolinsa. Europol toimii ikään kuin suodattajana, katalysaattorina ja Europolkin voisi olla Yhdysvaltoihin yhteydessä kerätäkseen tietoja sen valtioiden pyynnöstä ja välittämään ne sitten eteenpäin jäsenvaltioille. Tietoa on tarjolla ja herra puheenjohtaja, nämä voidaan välittää myöskin teille ihan muodollisestikin. Onko sitten TFTPn avulla voitu estää terrorismin rahoitus ihan käytännön tasolla, niin kollega Holmeier viittasi mikrorahoituksesta puhuessaan tähän. Toden totta, viimeisimmät iskut ovat osoittaneet, että hirveästi rahaa ei terroristeilla ollut käytössä. Koulutukseen sitä kylläkin löytyi ja järjestelytöihin, mutta me emme voi tietenkään lähteä vain ja katsomaan niitä rahamääriä, joita on käytetty itse iskun yhteydessä. Toden totta, vuonna 2013 komissio toimitti analyysin ja siinä todettiin, että yhtenä esimerkkinä TFTP ei ollut lukuisista syistä johtuen, rahoituksilta syistä johtuen ja muistakin johtuen, eli siitä johtuen, että eurooppalainen TFTP voisi olla tehokkaampi, mutta nyt turvallisuustilanne on muuttunut. Usean otteeseen täällä on todettu, että nyt meillä on enemmänkin Euroopasta lähtöisin olevia terroristeja. Kyse on siis EUn sisäisistä ja EUn rajojen ulkopuolelle tapahtuvasta varojen siirrosta ja niiden arvioinnista. Ja tästäpä syystä olemmekin lähteneet sille tielle, että EU-TFTS kehitettäisiin. Edistymiskertomuksen liittyen King ilmoitti, että työt ovat lähteneet liikkeelle ja arviointi, an, vaikutus arviointiakin toteutetaan ja vielä tämän vuoden loppuun mennessä teille tullaan kertomaan, lähdetäänkö esittämään ehdotusta eurooppalaisen TFTS-järjestelmän kehittämiseksi. Siinä huomioidaan sellaisetkin asiat, jotka eivät kuulu tftp -hän. Eli tarkoituksena on saada aikaiseksi eurooppalainen järjestelmä, eli TFTS-järjestelmä. Mitä tulee taas muutoksenhakumahdollisuuteen mahdollisuuteen ja oikeussuojakeinoihin. Minähän sanoin, tai oikeastaan halusin sanoa, että oikeussuojakeinoja koskevan laki vuodelta 2015 tämän yhteisen tarkastuksen jälkeen on hyvä muutos myöskin PNRn suhteen, vaikkakin tämä sateenvarjosopimus ei vaikuta suoraan PNRään mutta siinäkin puhutaan oikeussuojakienoista ja jatkossa elämämme helpottuu tämän kautta. Loppuvuoden puolella sitten tarkastelemme, missä määrin PNR on toiminut, ottaen huomioon tämä uusi oikeussuojakeinoja koskeva laki. Edustaja Sargentinille toteaisin, että kukaan ei ole pyytänyt omia tietojaan korjattavaksi. Näin meille on kerrottu. Viraston sivulta löytyy paljon informaatiota ja kuten sanoin, tämä on tarkoitettu kansalaisille tiedoksi, jotta he voivat käyttää tällaista välinettä silloin kun lentomatkustajina liikkuvat. Sitten kollega Sargentinille, mitä tulee nykyneuvotteluihin. Vain yhdet neuvottelut ovat auki Meksikon kanssa. Komissio sai vuonna 2015 uudemman kerran mandaatin neuvotteluja varten, mutta nyt vielä odotellaan tuomioistuimen päätöstä. Japanin ja Korean puolelta on pyydetty päätetty toimia, mutta me olemme sanoneet, että neuvotteluja ei voida käydä ennen kuin tuomioistuin on, tuomioistuin on lausunut kantansa ja sitten on päästy tutustumaan. Mitä tulee kansainväliseen kiskoliikenteeseen, niin EUn PNR-direktiivissähän ei huomioida muita liikennemuotoja, pitää kylläkin paikkaansa nyt olemassa jäsenvaltioita, jotka epävirallisella tasolla arvioivat juuri sitä, että pitäisikö kuitenkin toimia toisin. Tässä, tällä haavaa komissio ei ryhdy minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Me haluamme tietenkin kuulla, olisiko tarpeen ryhtyä jäsenvaltioiden toivomiin toimenpiteisiin, eli tällainen arvio tehdään ja katsotaan, olisiko se suhteellisuuden periaatteen mukaista. Kiitokset. Sofi, vielä ihan lyhyt täydentävä kysymys. Niin minä halusin todellakin kirjallisen selvityksen tilanteesta, koska tästä kattavasta sopimuksesta, sehän koskee PNR ja tftp siis tämä Umbrella Agreement, ja nyt sanotte minusta päinvastaista. Minusta on niin, että koko tämä rakenne, siis oikeuskeino ja tämä umbrella agreement, jotka liittyvät yksityisyyssäädöksiin, joka koskee PNR ja TFTPtä. Mutta tapauksessa komissio on kirjallisesti sanonut, että näin olisi. Ja joka kerta, kun yritän puuttua tähän asiaan keskustelussa, esittää parlamentaarisia kysymyksiä. Tämä muuttui hyvin epäselväksi. Näyttää siltä kuin komissio, joka niitä, mitä se on tekemässä. Minä tuolla pitäisin arvossa sitä, jos saisin kirjallisena yhden vastauksen komissiolta, enkä eri vastauksia eri pääosastoilta ja eri komissioista. Sitä yksi vastaus, yksi selitys, missä ollaan menossa, puitesopimus, oikeus suojaratkaisu, onko tämä mahdollista? Pirkit vielä ihan lyhyesti. Niin, ihan lyhyesti. Pyydän anteeksi, jos minut on tulkittu väärin. Mitä tulee PNR-kulutuksiin liittyen, kysyin, että tiedän kyllä, että silloin tällöin arvioinnin pohjalta saadaan tieto, jonka mukaan Yhdysvallat olisivat ilmoittaneet meille, että tieto olisi välitetty jäsenvaltioille mahdollisista rikollisista, eli tällaisia tietoja on saatu, mutta kysyin seuraavaa. Eli mitä jäsenvaltiot tekivät tällä saamallaan tiedolla, jos ylipäätään yhtään mitään tekivät? Onko rikostutkintaa syntynyt siltä pohjalta tai oikeustuomioistuimen tuomioistuimen toimiin lähdetty? Enkä ole kuullut, että olisiko yksikään kansallinen parlamentti lähtenyt näitä tietoja hyödyntämään. Eli onko tästä mitään hyötyä? Hyödynnämmekö näitä tietoja ja tarkastammeko ylipäätään sitä, että kun Yhdysvallat meille toimittavat tietoa, niin sekataanko ne vai pistetäänkö ne vain mappiööhön? Really Marie Kristiin ihan pika pikaa, jos saan pyytää. Minä kyllä olen käyttänyt mitenkään väärin hyväkseni puheaikaa. Niin, ihan vain äh, selvyyden vuoksi se vastaus, mitä annoitte edustaja Sargentinille, minulla oli aivan sama reaktio. Tässä sanoitte, että tässä ei ole päässyä tietoihin eikä mm, mitään korjauspyyntöä. Merkitseekö tämä sitä, että tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että kaikki menee hyvin? Vai eikö siihen pitäisi kiinnittää huomiota? Tämähän on yksi niistä suurista huolenaiheistamme silloin, kun näitä sopimuksia solmittiin. Itse tieto ja kansalaisten oma mahdollisuus tietää, millä tavalla he voivat saada pääsyn tähän tietoon ja millä tavalla he voidaan korjata näitä tietoja. Mitä, mitä takeita teillä on tässä suhteessa tarjolla? Kiitos Luigi, olepa hyvä. Niin, kollega Inhetfeld, toden totta. Olette joka tapauksessa oikeassa. olleet kirjallisesti meihin yhteydessä ja saatte komission vastauksen. Aivan oikeutetusti totesitte, että tämä on monimutkikas aihealue. Siitä vastaavat monet komission yksiköt, joten takuulla saatte vastauksenne. Kollega Sipelin kysymykseen koskien seurantaa. Meillä ei ole tietoa siitä, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet näillä tiedoilla, jos ylipäätään ovat niitä hyödyntäneet. Mutta kunhan PNR-direktiiviä pannaan täytäntöön, niin komissiollahan on siinä suhteessa oma roolinsa, niin me myöskin voimme saada tietoa ja kertoa siitä teille sitten. Ja on käynyt ilmi, että DHS, eli Yhdysvaltain sisäinen turvallisuuden ministeriö, antaa matkustajille riittävästi tietoa lentokentällä – nettiin välityksellä kaikille matkustajille siis. Me olemme pyytäneet tätä ja me olemme nähneet nämä matkustajille tarvittavat tiedot ja meille on kerrottu, että yksikään matkustaja ei ole käyttänyt näitä välineitä hyödykseen, mutta ne ovat joka tapauksessa matkustajien käytettävissä. Kiitokset sinulle, Luigi. No niin, tämä riittänee tästä. Suur kiitos, Luigi, sinulle. Kiitokset kaikille läsnäolosta. Tämä oli kieltämättä ainakin meidän valiokunnan porukalle pitkä, pitkä viikko. Niin vaihtoehtoja ei ole pakko vaan nököttää paikallaan. Mutta kiitokset ponnekkaasta työstänne. Tämä oli tiivis viikko, mutta hienoa, että saimme nämä hankalat asiat käsitellä. Ensi viikolla vastavalaista on tarjolla. Hyvää viikonloppua ja vielä kerran kiitokset ponnikkaasta työskentelystänne.